Okay. So good uh, afternoon, colleagues. Uh, uh, let me... Iltapäivää, kollegat. Aloitamme Ekonin kokouksen. Ekon valiokunnan kokouksen, kuten tiedätte, ensimmäinen kohta estyslistalla on juuri estyslistan hyväksyminen. Pidän sitä hyväksyttynä. Minulla ei ole puheenjohtajan ilmoituksia tälle päivällä – ei myöskään mitään kerrottavaa toimielinten välisistä neuvotteluista, joten kohtaan neljä ja viisi. Esittelijä onkin paikalla. Olle Ludvigson ST-ryhmästä Euroopan parlamentin neuvoston direktiivi käyttöön otettua sähköistä eurooppalaista palvelukorttia koskevasta lainsäädäntö- ja toimintakehyksestä ja sama, asetus sähköisen eurooppalaisen palvelukortin ja siihen liittyvien hallinnollisten välineiden käyttöönotosta. Tässä on kyseessä lausunto IMKU-valiokunnalle. Tiedättekin varmasti 2007 tammikuussa komissio esitteli toimenpidepaketin tavoitteena helpottaa rajat yleviä palveluita ja näin tehostaa sisämarkkinoiden toimintaa yksi toimista koskee tukee sitä, että otetaan käyttöön uusi eurooppalainen ää, mm, sähköinen prosessi, jotta yritykset, rakennusfirmat voivat viedä loppuun hallinnosta vaatimukset toisesta jäsenvaltiosta. Sitten kaksi asetusluonnosta tai lausuntoa on laadittu komission ehdotuksesta. Me keskustelemme nyt näistä suosituksista ja esittelen näkemyksistä. Hän saa seitsemän minuuttia, varjoistajat neljä minuuttia. Ja jos on tarpeeksi aikaa vielä, voidaan vapaasti keskustella ilman puhujalista. Nyt sitten herra Ludvigson saa puheenvuoron seitsemän minuuttia. Hän esittelee meidät kumpaankin kohtaan esityslistalla. Tack så mycket. Kiitos oikein paljon. Kiitos puheenjohtaja. Aivan varmasti tänä päivänä on selkeä tarve tukea palvelumarkkinoiden kehittymistä Euroopassa ja paremmin käyttää sitä potentiaalia, jotta palveluiden sisämarkkinoilla voisi syntyä. Siksi pidän yleisesti ottaen hyvänä niitä toimia, joiden kautta halutaan helpottaa palveluiden vapaata liikkuvuutta. Mutta Tämän kehityksen on kuljettava käsi kädessä sen kanssa, että huolehditaan kuluttajien ja työntekijöiden suojasta korkealla tasolla ja huolehditaan oikeudenmukaisesta kilpailusta ja yritysten tasavertaisista toimintamahdollisuuksista. Komission ehdotuksessa komissio haluaa helpottaa palveluiden tarjoajien mahdollisuuksia väliaikaisesti tarjota palveluita rajojen yli EU:ssa. ssa tai laajentaa toimintaansa esimerkiksi niin, että sivukonttori luodaan toisen jäsenvaltioon. Ehdotuksessa on asetus, joka säätelee palvelukortin sisältöä ja direktiiviössä on määrätty kortin vaikutuksista ja menetelmistä. Komission mukaan on etua siinä, että saadaan elektroninen sähköinen palvelukortti, että siinä on lisäarvoa. En ole, kuten tiedätte, ihan vakuuttunut siitä, että tämä kuva on oikea. Päinvastoin olen pitkälti samaa mieltä siitä kritiikistä, jota eri järjestöt, työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat tehneet niiltä aloilta, joita tämä ehdotus laajalti koskee. Nämä kannat ovat hyvin kriittisiä ja kyseenalaistavat ehdotuksen ja sen mahdollisen lisäarvon. Esimerkiksi tiedän, että vakuutusalalla on kritisoitu määräyksiä komission ehdotuksessa, jotka koskevat juuri vakuutusalaa. Ilmeisesti ehdotuksen takana on vääriä olettamuksia ja nämä määräykset eivät toimisi ja olisivat hyvin kalliita ilman, että syntyisi varsinaista lisäarvoa. Tiedän myös, että ennen kaikkea rakennusalalla on esitetty huolia siitä, että sähköinen palvelukortti voisi lisätä näin, tai helpottaa näin näistä itsenäistä yrittämistä, pimeän työn tekemistä ja väärin tai esitettyä lähetettyjen työntekijöiden asemaa. Minulla on siis ollut mahdollisuus kuulla monia huolenaiheita niiltä yrityksiltä, joita tämä ehdotus koskee. On aivan selvää, että komission ehdotuksessa on tärkeitä kysymyksiä, esimerkiksi kun puhutaan palvelukortin anomisesta – vastaanottava jäsenvaltio. Jos se ei reagoi, niin silloin tämä kortti myönnetään joka tapauksessa ilman, että vastaanottava jäsenvaltio tekee minkäänlaisia valvontatoimia. Tällainen hiljaisen hyväksynnän menettely on mielestä ongelmallinen. Jotta voitaisiin välttää kaikenlainen väärinkäyttö, on hyvin tärkeää, että kaikki hakemukset sähköistä palvelukortista todella tarkistetaan vastaanottaman jäsenvaltion puolelta ilma, ennen kuin tämä kortti mahdollisesti myönnetään. Tämä on tehtävä myös järkevässä aikataulussa. Ehdotetut määräajat tutkimuksen tarkistamiselle on niin lyhyt, että voidaan epäillä sitä, onko käytännössä mahdollista ja onko käytännössä kapasiteetteja huolehtia tästä tehtävästä tyydyttävällä tapaa. Lisäksi se, että kortti on voimassa toistaiseksi on ongelmallista. Tässä on monia tehtäviä, jotka voivat vanhentua nopeasti. Lisäksi olen sitä mieltä, että jos halutaan ottaa käyttöön uusi palvelukortti, on aivan välttämätöntä, että järjestelmä on sekä selkeä että ennakoitavissa, jotta päästään siihen tavoitteeseen, joka on ilmoitettu. Valitettavasti komission ehdotus minun mielestäni on hyvin monimutkainen. Siinä on hyvin paljon epäselviä asioita keskeisissä kysymyksissä. Ja tätä heikentää vielä se, että monet kysymykset ovat niin teknisiä, että on hyvin vaikea saada kokonaiskäsitystä siitä, miten tämä sähköinen palvelukortti käytännössä toimisi. Kaikki tämä johtaa siihen, että on ihan paikallaan pohtia, onko komission ehdotus todella sellainen, että se luo lisäarvoa. Vai onko tässä vain kyse hankalasta hallinnollisesta rakenteesta, josta on käytännössä hyötyä erittäin harvoille. Lisäksi on tärkeää ymmärtää, että jo tänä päivänä on monia välineitä tällä saralla ja minusta ei ole kunnolla nyt tutkittu sitä, millä tapaa sähköinen palvelukortti toisi lisäarvoa verrattuna niihin välineisiin, jotka ovat tänä päivänä jo käytössä. Näin perusteinen olen ehdottanut, että me hylkäsimme komission ehdotuksen, mutta haluan hyvin selkeästi sanoa, että olen totta kai aivan avoin käymään rakentavassa hengessä keskusteluita ja totta kai kuuntelen mielenkiinnolla varjoesittelijöiden ja muiden ryhmien kantoja. Kiitos. Thank you very much, uh, Kiitoksia, herra Ludvigson teidän näkemyksestänne sitten eh, Matusero EPPstä, varjoesittelijä. Neljä minuuttia teille. Ehm, Kiitos. Haluan ensiksi ilmaista epäilyni sen suhteen, mistä tässä keskustellaan. Olen ihan samaa mieltä esittelijän kanssa – Minä en ymmärrä, miten käsitellä tätä ekoneissa. Meillä on epäilyjä meidän toimivallasta tässä kysymyksessä. Mutta kiitän teitä tästä luonnoksesta. On varmasti monta asiaa, joiden kanssa olemme samaa mieltä. Tarve elvyttää, tukea palveluita. Olemme monta kertaa olla tällaisten toimien puolesta, mutta minusta sisämarkkinavaliokunnan pitäisi käsitellä tätä, joten ilmaisisin epäilykseni tästä mutta tässä kysymyksessä. For ECR. Sieltä selväksi tuli ECRstä. Herra Lunesin pitäisi selvästi puhua. Nedmair. Kyllä, kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että en varjostelma ei tänään päässyt osallistumaan tähän keskusteluun. Kuitenkin hän lähetti minulle hänen Ähm, puheenvuoronsa paperilla, mitä tulee itse ehdotukseen. Me tutustuimme tähän ehdotukseen ja muutamia kommentteja tästä. Ensinnäkin täytyy myöntää, että ECR-ryhmä on aika epäilyllä kannalla näistä asioista, mukaan lukien tämä sähköisen kortin e, väliaikainen kesto. Myös epäilemään tätä aikataulua ja varmistamaan, että kaikki hakijat, korttihakijat saavat kunnollisen valvonnan ennen kuin kortti myönnetään vastaanottavassa va- valtiossa. Sitten kolmanneksi samanaikaisesti olemme kyllä sitä mieltä, että perustelut tässä ovat hiukan epätasapainossa. Voitaisiin korostaa, korostaa paljon enemmän myönteisiä puoleja ja mahdollisuuksia, joita asetus tässä tarjoaa. Asteittain Esteiden poistaminen rajat ylittävässä palveluntarjonnassa jäsenvaltioiden kesken voi tuoda mukanaan paljonkin lisäarvoa sisämarkkinoille. Ainakin voidaan huomattavasti vähentää liikaa byrokratiaa yrityksissä ja parantaa myös valinnanvaraa ajatellen kuluttajia, joten voimme kyllä ymmärtää, että joissakin valtioissa ihmiset hermostuvat, jos BKT on hyvin korkealla, korkealla tasolla ja silloin voidaan suhtautua hiukan protektionistisesti ajatellen omia markkinoita. Voin ymmärtää tällaisen hermostuneisuuden, mutta jos se nyt pelkää, että halpoja palveluja ryntää vaikka kiemaista, niin sallikaa nyt minun kuitenkin tässä muistuttaa teitä muutamasta muusta seikasta perusehdotuksessa, mitä tulee tähän asiaan. Ensinnäkin on sellaisia säädöksiä, joissa todetaan, että vastaanottava valtio voi pitää toimivaltuuden soveltaa kotimaisia määräyksiä ja päättää voiko kortin hakija tarjota palveluita sen alueella, siis jäsenvaltiot pystyvät edelleenkin näin toimimaan. Ja tulee sähköiseen korttiin, se ei vaikuta tämänhetkiseen työnantajan velvollisuuksina eikä vaikuta työntekijöiden oikeuksiin. Ja tässä valossa komission, e, jäsentelän ehdotus hylätä komission ehdotus kokonaisuudessaan tuntuu meistä liian nopealta reaktiolta ja perustelemattomalta. Sen sijaan ECR uskoo, että suurin, suurin osa näistä kysymyksistä voidaan hoitaa asianmukaisella tavalla muuttamalla tekstiä vastuuvaliokunnan kanssa. Jälleen kerran tarkistettu ehdotus voisi olla isokin askel eteenpäin ja voitaisiin parantaa palvelumarkkinoita kautta EUn. Tämä on sekä haaste, mutta myös tilaisuus. Ei pidä tyrmätä sitä meidän mielestämme, pitää tarttua tähän mahdollisuuteen niin, että yritykset voivat, voivat jakaa kuluttajia tai saada kuluttajia kaikissa maissa. Tästä hyödytään ja kuluttajatkin ansaitsevat paremman valinnanvaran. Uskon, että he olisivat kiitollisia tämän tyyppisestä lainsäädännöstä, jos sitä, jos sitä täytäntöön pantaisiin. Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne ja kiitos myös varjoesittelijälle. Oliko vielä joku, joka halusi puhua ALDE-ryhmästä? Eikö? Onko täällä jota, joitakin GUE-ryhmästä? Ei. Mutta vihreästä kyllä on. Esittelijä ei, mutta kyllä tekin voitte puhua. Näin se on. Olen Michel tänään. Korvaan varjoesittelijä. Kiitos esittelijälle ja muille varjoesittelijöille. Haluaisin kiittää Michelin puolesta teitä. Me olemme laittaneet merkille Ullen ehdotuksen hylätä komission ehdotus ja olemme pohjimmiltaan samoilla linjoilla. Eli tuemme ehdotuksia, jotka kehittävät palvelutaloutta sisämarkkinoilla, mutta paljon olennaista taata, että nuo ehdotukset pitävät huolen siitä, että isäntämailla on kaikki valvontakeinot sen varmistamiseksi, että palveluiden tarjoajat noudattavat isäntämaan standardeja ja sopimuksia usein lähtöä kohdemaan tilanteita, standardit vaihtelevat, emmekä halua, että työntekijän standardit suuntautuvat kohti lattiaa. Esityksessä aiheuttaa paljon huolenaiheita, kuten tämä implisiittinen periaate, eli palveluntarja voi lähtemässä pyytää palvelukarttia ja saavuttaa sen isäntämaa ei reagoi tietyn aikarajan sisällä. Meillä on myös huolia sen suhteen, että palvelukartteja annetaan määrämättömäksi ajaksi ilman tarkastuksia, että alkuperäiset kortin oikeuttavat tekijät ovat yhä voimassa. Tämä on tarkoitus päättää palveluiden, äh, vakuutuspalveluiden tarjoajien muihin toimijoihin, jotta niiden asiakkaiden kattaminen äh, vakuutustodistuksen muodossa toimisi. Mutta onko tämä käytännössä mahdollista? Olisiko meillä mahdollista luoda tällaista yhtenäisen formaatin vakuutusasiakirjoja tarkoitus ainoastaan lisäarvoa ajatellen sisämarkkinoiden nykyisiä esteitä. Siksi me luultavasti teimme tarkistuksen, jonka mukaan tämä ehdotus pitäisi hylätä, kuten esittelijäkin ehdottanut. Michelle odottaa keskustelua muiden varjoesittelijöiden kanssa tästä asiasta. Uh, Kiitoksia. Muita varjoesittelijöitä listalla ei ole. Sitten Rova Beres. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan tietenkin onnitella esittelijää hänen lausunnosta olen varma, että hän vastaa herran Cellolle, joka on onkin lähtenyt. En tiedä, voiko nyt esitellä vastatakaan herra Martusello, mutta meidänkin valiokunnallemme on hyvin tärkeää antaa lausunto tästä asiasta. Ja uskon, että tämä kävi ilmi myös komission neuv- keskustelussa tämä ehdotus vaikuttaa erityisen suoraan vakuutusalaan ilman, että otetaan esille verotuskysymyksiä, joita ei tässä mainita, mutta uskon, että tätäkin Ekonin pitää äh, valppaasti tarkastella, mitä verojärjestelmää sovellettaisiin tällaisiin komennuksiin tavallaan, koska tässä, tästähän tässä on kysymys komission takana. Ja mitä tulee sitten vakuutusalaan, täytyy puhua nyt varsin suoraan ja ymmärrettävästi. Ajattelen kaikkia osapuolia sen jälkeen, kun ensimmäiset sisämarkkinadirektiivit saatiin, niin vakuutusalalla olemme päättäneet pyrkiä harmonisaatioon. Ja tässä yksinkertaisesti ehdotetaan vasta keskinäistä tunnustamista alueella jolla ei ole tehty mitään edistystä, mitä tulee säädösten lähentämiseen, eikä ole, eikä ole minkäänlaista valvontajärjestelmää olemassa tässä on selkeä puute, mitä tulee meidän valiokuntamme, tai tässä on tällainen toimivaltuuspuute, ja tämä oikeuttelee ihan täy, oikeuttaa täysin esittelemme kannan. Ajattelen Ekonia laajemmin. Kiitoksia teidän puheenvuorostanne sitten seuraavaksi. Ani Sander, onko muita? Haluaako joku vielä puhua tässä? ai vaiheessa Haluaisin vain välittää sitä kritiikkiä, jota minulle on ostettu tästä ehdotuksesta. Tästä herää paljon epäilyksiä ja kritiikkiä. Täällä on otettu jo joukko asioita esille, vakuutusmarkkinat, tämä implisiittinen hyväksyntä, mä hyväksytä määräämättömäksi ajaksi jäsenvaltioista tätä palvelu, tämä palvelukortti, Suhtaudutaan kriittisesti, joten haluaisin kiittää esittelijää kommenteista. Thank you very much. If no... Kiitoksia. Jos kukaan muu ei halua osallistua tähän keskusteluun, sitten kysyisin Pyytäisin, että herra Ludvigsson esittelee johtopäätöksensä. Kaksi minuuttia puheaikaa teille. Joo, joo, true facts, että det lite... Mä uskon, että voin puhua nopeammin kuin kahdessa minuutissa. Totta kai tämä on hankala kysymys käsiteltäväksi. Minulla on omaa kokemusta sekä ammattiliitoista että muualta – Hankala kysymys. Haluaisin kiittää toki kaikkia kollegoita kannoista. Totta kai ne on otettava huomioon ja pyrittävä tekemään työtä näiden kantojen pohjalta. Mutta ilman muuta niin, että tässä on eri näkemyksiä komission ehdotuksesta. Mainitsin myös sen, että olen valmis käymään avointa keskustelua, kun määräaika – tarkistuttujen jättämiselle on päättynyt. Olen valmis kutsumaan varjoesittelijät kokoukseen, jotta voimme tutkia, miten parhaiten voimme edetä tässä kysymyksessä. Se on hankala. Kritiikki on esitetty paljon ja haluaisin sanoa, että jos tässä halutaan edetä, niin tarvitaan ainakin tämän uudelleen työstämistä monelta osin. Joten olen siis valmis, vaikka itse lähtisin siitä, että tämä tulisi hylätä. Olen toki silti valmis käymään keskusteluita varjoesittelyiden kanssa, jotta voimme katsoa, minkälainen lopputulos saadaan, kun tarkistuksia on esitetty. Toivottavasti, toivottavasti siis löydämme jonkinlaisen ratkaisun. Aion tehdä parhaani, jotta lopulta saamme järkevän lopputuloksen, joka sopii kaikille, ainakin enemmistölle. Kiitos. Kiitoksia. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja jäseniä, jotka osallistuivat 16 19. Eh, lokakuuta on aikaraja tarkistukselle, sitten käsitellään 90. Sitten äänestetään 4. joulukuuta tässä valiokunnassa. Kiitän kovasti herra Ludvingsonia hänen kutsustaan varjoesittelijöiltä löydetään hyvä ekon kanta. Me olimme nyt tässä aika tehokkaita, joten keskeytän vartiksi ja meidän pitäisi aloittaa 15 vaille neljä. Kiitoksia. Dear colleagues, uh, let me... Hyvät kollegat, jatkamme Ekon valiokunnan kokousta. Nyt ollaan kohdassa numero kuusi, keskusvastapuolien elvytys ja kriisinratkaisupuisteet. Nyt kun varjoistelin kanssa kes- keskusteltiin, tämä luonnos jätettiin syyskuussa. Siinä on 218 tarkistusta muun muassa mietinnössä käydään läpi eroa maks- maksukyvyttömyys ja muun skenaarion välillä ja miten siirrytään nopeasti elpymistä kriisinratkaisuun, minkälaisia välineitä näissä kahdessa vaiheessa on, pyr- pyrkimyksenä välttää sitä, että joudutaan käyttämään veronmaksajien varoja, mahdollisuus saada korvauksia myös elpymistapauksessa ja otetaan huomioon se, että velkoitot ovat, ovat yhden samassa asemassa. Neuvosto ei ole hyväksynyt vielä omaa lähestymistapaansa, joten me olemme edistyneet nopeimmin nyt. ECRn Case Winburn vielä puuttuu, mutta antaisin nyt puheenvuoron Herra von Weizsäckerille SD-ryhmästä. Viisi minuuttia teille. Thank you, Chair. Um, and why... Kiitos, puheenjohtaja. Kei ei ole paikalla. Haluan kuitenkin aluksi kiittää häntä hänen poissa ollessaan. Ehkä joku voisi välittää viesti hänelle. Joku olisi voinut ajatella, että lähtökohtaisesti tällainen SDECR-pariskunta on epätokoinen järjestely, mutta ei ole, se on yhtäältä tuottava, mutta itse asiassa myös oikein mukava yhteistyön kannalta. Olemme mahdollisimman paljon olemme yrittäneet saada varjostelijoita mukaan mahdollisimman paljon, mutta osalla oli myös vain kiireitä. Ja nyt odotan kovasti tarkistuksia. Vaikka kumppanuus on ollut tuottoisa, me päässeet kaikesta yhteisymmärrykseen. Siksi me molemmat teemme lisätarkistuksia, mutta tämä ei mitenkään väitele yhteistyötä, jota olemme tehneet. Mukava nähdä sinut täällä. Ja kiitos. Kiittelikin sinua, kun olit pois paikalta. Oli oikein suuri ilo työskennellä yhdessä. Äh, haluamme lisätä veronmaksajien suojelua, aitoa suojaa, ei ainoastaan nimellistä. Ja haluamme myös pitää huolta siitä, että systeemistä ja systeeminen vakaus voidaan palauttaa tai se voidaan turvata. Toinen tavoite oli lisätä ää, äh, hyviä kannustimia keskusosapuolelle se kumpankin järjestelyn suhteen sekä uudelle järjestelyissä että maksukyvyttömyysjärjestelyissä. Me haluamme saada, luoda parhaat kannustamat, että saisimme uudelleen järjestelyt mahdollisimman hyvin hoidettua. Ja me halusimme, että näiden uudelleenjärjestelmien pitäisi olla sitavampia. Komission ehdotus on tarvitsee oikein hyvän pohjan työskentelylle, mutta pyrimme parantamaan sitä, jos olisi niin, että jos keskus puoli halusi poiketa suunnitelmastaan, se pitäisi sekä tehdä ilmoitus asiasta, kuten komission ehdotuksessa tehdään viranomaisilla siis, mutta se, että sen pitäisi myös pyytää lupa poikkeamasta pitäisi luoda järjestely, jossa tämä poikkeama saisi nopeasti luvan tai sitten se pyyntö hylättäisi, mutta kysymys on viranomaisen toiminnan järjestämisestä. Me haluaisimme siis sen, että järjestelyt olisivat sitovampia. Me haluaisimme myöskin, että, että järjestelyissä olisi parempi kyky absorboida tappioita, siis parempi pääomitus. Ja luulen, että olemme löytäneet hyvän kompromissin tähän. Ja sitten esimerkiksi on korvauksista. Ja olemme sitä mieltä, että uuden järjestelyvaiheessa pitäisi olla kompensointi siinä tapauksessa, että keskusvastapuoli selviää järjestelystä, mutta Minusta haluamme, että edut olisivat yhteneviä jaettuja, että, että selvitysjärjestelmän jäsenet asiakkaa, että keskusapuolet, niillä on yhteiset e- edut ää, tästä vaiheesta selviämiseksi. Ja siksi me haluaisimme, että korvauksia pitäisi olla, mutta ei rajattomasti – Muuten voisimme olla tällaisia zombikeskusosapuolia, jolloin ei olisi enää selvää, onko keskusosapuolen osakkeen omistajilla suuresti kiinnostusta tämän oikeudellisen olion entiteetin säilymiseen. Eli olemme mielestäni onnistuneet näitä kannustimien luomisessa jälkimmäistä tämä on yksityiskohta, mutta meistä olisi tärkeää, pitäisi olla tärkeää, että uudelleen järjestelyssä velkoit eivät saa sellaista absorptiokykyä järjestelyssä, eli kysymys on siitä, onko oikeus maksaa osinkoja järjestelyiden aikana. Eli me halusimme lisätä paljon enemmän rakennetta ehdotuksen. Me emme halua olla täysin preskriptiivisia tai normatiivisia, koska on erilaisia keskusosapuolia, mutta onnistuimme mielestämme saamaan tasapainon oikein, että rajoitumme sellaisiin suunnitelmiin, jotka ovat mahdollisia, mutta emme halua tehdä liian vaikeaksi keskusosapuolille ottaa huomioon bisnesmallin erityspiirteet – ja sitten kun mä on maksukyvyttömyydestä, niin silloin voidaan keskittyä järjestelmän vakauteen ja veronmaksajan suojelmiseen. Olemme tehneet juridisia suojelasekkeita nettoksessa valitettavasti vai haasta viranomaisen äh, määräyksiä ja olemme tehneet muutoksia tähän järjestelmään, että yksikään äh, velkoja ei saa jäädä huonompaan asemaan jälkimmäisessä järjestelmässä. haluamme ottaa myös tämän liiketoiman jatkumisen arvon, eli tällaiset systeemiset vaikutukset huomioon. olen saanut puhua aika paljon Mutta halusin sitä jotakin yleisiä kommentteja tästä. Järjestöstä meillä on useampi asiakokonaisuus tulossa, muun muassa Esan uudelleenlaatiminen ja nykytilanteesta Brexitia vasten mitattuna. Se on arkkitehtuuri, jossa Maltan kolmanneksi suurin pankki on valvontaviranomaisen yhteisen valvontajärjestelmän alainen, koska tällainen valvontakollegio ei toimi kriiseissä noissa. Ja samaan aikaan mä haluan tällaista säätelyviranomaisten järjestelmän äh, lähestymistapaa, kun meillä on tällaisia globaaleja jättiläisiä, kun keskusvastapuolet, tämä on kestämätön järjestelmä. Meidän täytyy luoda jonkinlainen yhtenäinen yhtenäinen valvonta ja kriisiratkaisujärjestelmä. Meillä on vähän tällainen sateettoman sään järjestelmä, joka on yhä monimutkaisempi. Ymmärrän, miksi EKP haluaa kuvia mukaan, mutta EKPn osallistuminen vain monimutkaista järjestelmää, eikä näy, miten tämä toimisi hyvin kriisissä. vaikea nähdä, miten. tämä on tämmöisen kolmansien maiden tapauksen, missä me haluamme toimia yhtenäisenä valvontaviranomaisena, mutta miten tämä toimii uskottavasti ulospäin, jos tämä on jonkinlainen paitakinen kulissi, jossa kulissin takana meillä on omassa valvontajärjestelmässä tällainen kollegiaalinen valvontaviranomaisten lähestymistapa. Meidän täytyy käsitellä siis valvontaa ja toisaalta myöskin uudelleen järjestelytä kriisinratkaisua ja maksukyvyttömyyttä ja elvytystä ja kriisiratkaisua. Mitä voisimme välineet voivat käyttää, koska jäsenvaltiot voivat hyväksyä yhtä kriisiratkaisu, elvytyskriisiratkaisujärjestelmää, jos pahimmassa tilanteessa ne joutuisivat maksamaan. Yksi ehdotus, mitä menetään, tekemään, on luoda yksi kriisiratkaisurahasto keskus vastapuolelle. Ei siksi, että se olisi sinänsä optimaalinen ratkaisu, paras ratkaisu, mutta se on ennakkoehto sille, mitä me ehdottomasti vaadimme, että meillä olisi yhte, yksi yhtenäinen valvonta- ja kriisiratkaisu Okay. Kiitoksia. Sitten toinen Esittelijä Kei. Olisi ollut ykkösenen, mutta koska hän tuli joko myös, niin ei ollut muuta vaihtoehtoa. Thank you. Kiitoksia että Kiitän Jaakobia. Tai sitten tämän asian niin hyvin juoksin rakennuksen toisesta päästä tänne. Nyt meillä onkin aika tässä palautua. Kiitos. Ja haluan kiittää teitä yhteistyöstä ja kaikesta työstä, jota viime kuukausina olemme yhdessä tehneet. Sieltä tähän pisteeseen on päästy. En ole koskaan tehnyt työtä yhteisesittelijänä aikaisemmin. Olen varma, että tämä valiokunta on meille kaikille aika uusi tämä ei ollut niin stressaavaa kuin alun perin pelkäsin, ja tämä johtuu sinun tavasti tehdä yhteistyötä ja siitä, miten tässä onnistuimme ainakin löytämään näitä alun eri erilaisia näkemyksiä. Kiitos tästä. On hyvin tärkeää mielestäni, että meillä on selkeä, toimiva puite kriisin ratkaisulle. Ajattelin järjestelmän kannalta tärkeitä äh, markkinainfrastruktuureita. Tätä on jo odotettu, mutta tämä on todella tarpeen, että tällainen saadaan aikaan juridisessa mielessä Tämä on viimeinen komponentti. Näin pyritään varmistamaan, että selvitys to, on vakaa prosessi, niin kuin tarkoituksena oli G20 mukaisesti 2009 Pittsburghissa. Tämä on erittäin teknistä lainsäädäntötyötä. Minä uskon, että sitä ei pitäisi lykätä, eikä sitä pitäisi laajentaa liian poliittisilla kysymyksillä, jotka kuuluvat myös tämän Ekonin vastuuseen, mitä tulee säilytystoimintaan tässä mielessä. Se, että sitoudutaan kansallisiin puitteisiin keskusvastapuolikysymyksissä ja sopiva malli riskin jakamisella tarkoittaa sitä, että johdannaisvälineet ovat todella äh, globaalia toimintaa. Tässä mietinnössä pidetään kiinni vaatimuksesta, jotka FSB on omassa työssään asettanut. Tässä tarkastellaan tuloksien kannalta tätä, mitä tulee elvytyksen ja toimeenpanoon. Me tarvitsemme juuri varmuutta ja avoimuutta toiminnassa. Mietinnössä pyritään tehostamaan tätä puolta niin, että kaikki toimijat keskusvastapuolessa riippumatta heidän luonteestaan, sijainnistaan tai koostaan voivat luottaa siihen, että he ne saavat kohtu, oikeudenmukaisen kohtelun kaikissa vaiheissa. Ja sijoittajasuoja on tärkein kysymys. Se voidaan saavuttaa vain, jos kannustimet sopivat yhteen, niin että kaikki sitoutuvat keskusvastapuolen kestävyyteen ensisijaisesti. Tässä pyritään varmistamaan, että jos tapahtuu katastrofitilanne, on asianmukaisella tavalla käytetään sopivia välineitä. Ei haluta tiukkaan asioiden järjestelyyn ja myönnämme kyllä, että joustossa on omat hyötynsä, mutta tässä kuitenkin otetaan esille tässä luonnoksessa turvatakeita, jotka liittyvät näihin metodoihin, ne liittyvät erityisesti asiakkaiden varoihin. Sitten arvonalennus vakuusmarkkinaalissa, niihin vain tietyissä toimissa, jos katsotaan, että tämä on hyödyllistä. Me olemme keskustelleet pitkään siitä, onko selkeä määritelmä kriisinratkaisusta elvytyksestä ja mitkä nämä laukaisimet olisivat, jos siirrytään toiseen tai toiseen järjestelyyn. Mutta markkinainfrastruktuurien monimutkaisuus tarkoittaa sitä, että myönnetään kriisiratkaisu ja elvytys jatkuvuuden takaamisessa on vieläkin hyödyllistä. Tunnen vieläkin varauksen siitä, että käytetään tätä elvytysvälineenä, mutta sen käyttö voi edustaa tätä elvytystä ja kriisin ratkaisumekanismia yhdessä koko jatkumon ajan. Tai voida kokonaan ohittaa, jos kriisinratkaisu viranomainen on sitä mieltä, että tämä todennäköisesti on epätehotonta ja siksi haluaa aloittaa kriisinratkaisun nopeammin. Haluaisin tietää, minkälaisia tarkistuksia varjoistelta on tullut tullut tässä asiassa. Keskusvastapuolet kokoavat yhteen erilaisia yhdistettyjä etuja ja silloin kun on mahdollista pyrimme ottamaan eri tahoja eniten huomioon. Kuitenkin markkinat häiriön yhteydessä olen pyrinyt varmistamaan, että on selkeä hierarkia, jossa päätöksiin ja toimiin voidaan ryhtyä. Meistä on ratkaisevan tärkeää tehdä selkeä ero, kun määritellään maksukyvyttömyys ja ei-maksukyvyttömyystilanne. Ja olen todellakin sitä mieltä, että tätä voitaisiin vieläkin tästä vahvistaa. Mutta missä ei ole mitään eroa kuitenkaan on, että tämä periaate siitä, että mikään velko ei saada huonompaan asemaan maksukyvyttömyysmenetystä, tämä pitää olla vahva, selkeästi määritelty periaate niin, että voidaan viedä asioita tältä puolelta myös tuomioistuimeen. On ratkaisevan tärkeää, että saamme kriisiratkaisuviranomaiset toimimaan, mutta heillä pitää olla selkeät, tiukat, äh, no greater words of periaatteet käytössä, jotta he tietävät, tuota tiedetään, että ne voidaan jatkossa vielä haastaa. Jos se, että ei voi olla, tämä ratkaiseva periaate, tämä on ollut minulle prioriteettikysymys koko prosessin ajan, joten tämä mietintö antaa yksityiskohtaisempia säädöksiä ja äh, järjestyksen maksukyvyttömyyksessä ja äh, sitten käytetään osallistujien pääomaa avainhetkinä, annetaan selkeyttä asiakkaille ja määritysosapuolille mukaan lukien asiakkaat, ajatellen, mihin pitäisi ottaa toimintaa, johon ryhdytään aut- auttaakseen, auttaakseen kriisiratkaisun mm, toiminnassa. Toivottavasti olette meidän kanssamme samaa mieltä. Tämä on kattava vastaus jo nyt hyvään komission ehdotukseen. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa, jotta voidaan vielä tätä entisestään hienosääntää. Kiitoksia. Kiitoksia Kei. Täytyy sanoa, että todellakin olet tässä palatunut tosi hyvin. Hyvä elvytyssuunnitelma sinullakin. Sitten viisi minuuttia varjoesittelijöille jonka on komissiosta joku paikalla, varoittaisin, että voimme antaa teillekin hiukan aikaa, jos haluatte puhua. Ensimmäinen on Danuta Hübner EPPstä, mutta Brian Hayes korvaakin Danuta. Kiitos oikein paljon puheenjohtajan olen Danuta Hübner, kuten näette ja kuulette. Hän ei valitettavasti pääse paikalle. Thank you, madam. Thank you. Um... Kiitos, kiitos. Minä painan nappia tuossa. Danuta siis pahoittelee, että hän ei voi olla paikalla. Hän pahoittelee tätä molemmille esittelijöille ja hän haluaa edelleen tehdä rakentavassa hengessä yhteistyötä, jotta saadaan paras mahdollinen lopputulos. Hän pitää hyvin tervetulleena tätä mietintöluonnosta. Se parantaa merkittävästi komission ehdotuksen tekstiä joka loi ihan hyvän työn pohjan aluksi. Erityisen tyytyväisiä olemme yhteisesittelijöiden neljään keskeisimpään seikkaan. Näin on otettu huomioon EPPn huolenaiheet jo alusta lähtien. Ensimmäinen liittyy lisäselvyyteen ja ennakoitavuuteen, mitä tulee elvytyssuunnitelmiin. Komission ehdotuksessa ei ollut paljon selvyyttä ja siinä jätettiin paljon – mahdollisuuksia keskusvastapuolille poiketa tuosta suunnitelmasta. Tämä liiallinen jouston kysymys on nyt korjattu ja näin saadaan lisää ennakoitavuutta ja varmuutta asiakkaille. Yhteisesittelijät mainitsivat tämän lähestymistavan jo aikaisemmin. Ja varjoesittelijöiden kokouksessa uskomme, että tämä ehdotus saa tukea. Toinen asia liittyy levityssuunnitelmien avoimuuteen ja seurattavuuteen. Tässä alkuperäisessä tekstissä oli puutteita, kun puhuttiin siitä, että halutaan lisää avoimuutta kaikkien suuntaan. Onkohan täydentäviä mahdollisuuksia vielä huolehtia tästä avoimuudesta? Tämä otettu suunta on meistä oikein tervetullut. Kolmanneksi halutaan rajata mahdollisuuksien mukaan veronmaksajien varojen käyttöä. Yhteisesittelijät ovat olleet hyvin selkokielisiä tässä kohdin alusta lähtien. Ja tässäkin, kun ajatellaan, mitä keskusteluita tähän mennessä on käyty, oletamme, että tässä asiassa päästään eteenpäin. Lopuksi olemme tyytyväisiä siitä, että paremmin selvitetään maksukyvyttömyys ja muut tapaukset ja voidaan huolehtia erilaisista osallistumisesta keskusvasta puolen toiminnassa riippuen siitä, mistä skenaariasta on kyse. Se, mitä me aiomme tehdä, on jatkaa tähän suuntaan hyvin konkreettisesti. Olemme sitä mieltä, että erojen pitää olla hyvin selkeät sekä elvytys- että kriisiratkaisusuunnitelmissa. Ja sitten muutamia kohtia, joissa emme ole ihan niin varmoja tästä lähestymistavasta tähän mennessä. Kolmeen seikkaan puuttuisin. Ensimmäinen liittyy uuteen artiklaan 28 elvytyssuunnitelmassa maksettaviin korvauksiin. Olemme yhteisesittelyiden kanssa samaa mieltä tavoitteesta ja hyväksymme tämän perusperiaatteen, mutta edelleen epäilemme sitä, miten tämä järjestelmä on kalibroitu tässä – mietintöluonnoksessa. Erityisesti epäilemme näitä tehtyjä ehdotuksia. Haluaisimme vain periaatepohjaisen lähestymistavan tässä. Toinen huoneaiheemme liittyy tähän, että kukaan velkoja ei saa olla heikommassa asemassa. Tämä nykymuoto luonnoksessa saattaa vaatia vähän lisää selvyyttä. Haluaisimme, että oltaisiin mahdollisimman lähellä FSP-lähestymistapaa, joka mahdollistaisi myös sen, että voitaisiin luoda globaalisti koordinoiden lähestymistapa. Jonkinlainen korvaamiskustannusten kattaminen on saattaa olla ongelmallista, vaikka se voikin olla ihan houkutteleva vaihtoehto. Se aiheuttaa kyllä käytännön kysymyksiä. Tästä on keskusteltava yksityiskohtaisemmin. Ja sitten kriisiratkaisurahasto. Käsittääkseni SD-ryhmän esittelijä suhtautuu melko myöntämielisesti. Näin pieni rahasto ei meistä ole mahdollinen, vaan välittömästi pitäisi saada paljon varoja siihen ja siksi siitä syntyisi lisäkustannuksia, kun näitä varoja olisi voitu käyttää muihin tarkoituksiin. Ja sitten toimielin kysymykset – käsittääkseni mietinnössä ei ole tästä vielä sopua. Me puolemme eurooppalaisempaa lähestymistapaa keskusvastapuolten valvontakysymykseen. Mir on esitetty tällaista kantaa myös. Haluamme myös yhtenäisen järjestelmän, kunhan arkkitehtuurimme on näin pitkälle rakennettua. Yhtenäinen valvontajärjestelmä on työn alla. Ja paljon on tehtävä Emir kakkosen kautta. Emme ole ihan varmoja siitä, miten lopputulos toimii. Emmekä ole vielä ihan varmoja siitä, minkälainen tämä viranomainen lopulta olisi kriisiratkaisualalla. Joten olisi tärkeää, että meillä olisi tekstissä yhtenäinen kriisiratkaisu viranomainen, mutta olisi ikävä, jos jouduttaisiin odottamaan kaikkia muita asiakokonaisuuksia ennen kuin päästään etenemään tässä. Olisi ikävä, jos jouduttaisiin odottelemaan tämän yhden aspektin takia. Siksi uudelleen tarkastelun lauseke saisi olla ihan tiukasti määritelty. Se ei saisi olla liian kaukana tulevaisuudessa ja siinä pitäisi olla esillä kysymys valvonnasta ja yhtenäisestä kriisiratkaisusta tulevaisuudessa, jotta voidaan toimia ennen kuin yhteinen kriisiratkaisu viranomainen on luotu. Me olemme tehneet tarkastuksia, jotka varmasti voivat vielä parantaa tekstiä. Kiitos. For Alde, we have... Kiitoksia Brian. Sitten Cora Van Juvenhoisen. Would like to start. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kahtaa tässä esittelijä, kuten Jakob Weizsäcker sanoi, erikoinen pariskunta ECRSD. Tiedämme, että tämä ei ole mikään lemmen avioliitto, vaan mutta ääristetyt avioliitot voivat joskus kestää pitempään. Koska sinne panostetaan enemmän rationaalisuuteen kuin tunteisiin, ja taloudessa tämä ei ole huono asia. Voimme olla samaa mieltä kaikessa, mitä tässä on sanottu, on järkevää. Tämä on oikein hyvä mietintö. Kuten Kei sanoi, lähtökohtakin oli hyvä komission kertomuksen myötä. Mutta teitte hienoa työtä parantaessanne sitä. Me kaikki samaa mieltä, että asia on tärkeä. Että tämä puuttuva palla harjoitusjärjestelmän säätelyä on tärkeää, että Euroopan järjestelmä on kansainvälisten suuntaviivojen mukaista, koska tämä on mitä globaaleita bisnestä. Tämä on siis oikea askel oikeaan suuntaan. Mä olen sama myös Brian Hessin kanssa, joka puhui Anton Hublerin puolesta. On jotenkin kohti jota täytyy hieno säätää. Puhuisin niistä kolmesta kohdasta, mutta kunniakamaloitti keskustelun yhdestä kriisiratka- yhtenäistä kriisiratkaisupuutteesta valvontaviranomaisesta, niin me emme halua yhdistää tätä näkökulmaa tähän kokonaisuuteemme. Haluamme pitää tämän tiukkana, virtaviivaisena, eristettynä pakettina ja ollaan rationaaleja ja suunnataan käymään poliittisia keskusteluja. Ja vaikka keskustelu ymmärränkin, parempi on tehdä sen Emirin uudelleen ar- arvioinnissa, mutta viranomaisten uudelleen arvioinnissa, mutta ei tässä yhteydessä, koska tässä on lykkäytymisriski, mikä on sisääli. Tappioiden kohdentaminen, jos kriisiratkaisussa – tässä on sitä, että ei tuota, tähän ratka- lähtökohtaiseen ratkaisuongelmaan, vaan kohdennetaan ne puoleen, mutta voisi olla myös mahdollista, että elvytyssuunnitelmassa olisi joustavuutta, jos saatetaan huomioon puolteen monimuotoisuus. Tämä on tämmöinen kysymys, jossa on kaksi osapuolta. Emme ole vielä päättäneet kantamme, vielä me keskustelemme tässä tai varjostelijoiden kanssa. Ja täytyy myöskin tarkastella tätä vaihtoehtoista skenaariota tämän periaatteen suhteen, että velkot eivät siis saa huonompaan asemaan kriisin ratkaisussa kuin maksukyvyttömyydessä. Ja tämä saa olla liian kapeata, koska tässä voitaisiin välttää jotakin vastattavia, mutta toinen vaihtoehto, että Hollannin myöskin lähdetään konflikteja asiakkaiden ja keskusvastasapuolen kanssa kriisissä. Sitä pitää miettiä lähiviikkoina. Ja sitten tärkeää on suojella julkista sektoria, yhteisiä varoja. Joten se, että äh, julkiset varat voisivat olla tavallinen kriisiratkossa, saattaa luoda sen moraalisen riskin ja pitäisi luoda kannusteita siitä, että velkojat vastaavat tappioista. Eli olen tyytyväinen ehdotukseen ja mielelläni jatkan työskentelyä lähiviikkoina. Thank you, Cora. And you are the... Kiitoksia, Cora. Täydellisesti ajoissa sitten edustaja Viegas kueryhmästä viisi minuuttia. Boa <clears throat> Bom, isto é um tipo... Hyvää iltapäivää kaikille. Tämä on sellainen asia, johon liittyy aina ongelmia, koska me puhumme sellaisista nimistä, jotka ajavat taloutta ihan eri suuntaan kuin mitä me ajaisimme takaa oman taloudellisen kehitysmallimme kautta. Joten keskusvastapuolin sääntelyt ovat osa tätä rahoitusmarkkinakehitystä. Alun perin haluttiin ratkaista jotain ongelmia, mutta itse asiassa tätä kautta vähennetään näitä ongelmia entisestään. Jos halutaan vakautta eri pelaajille näillä markkinoilla, niin oikeastaan luemme vain epävakautta. Erityisesti keskusvastapuolten kautta. Alun perinhän keskusvastapuolet luotiin tehokkuussyistä, mutta sitten näistä tuleekin systeemiriskin tekijöitä, kun luodaan yhä enemmän sellaisia toimijoita, jotka ovat liian suuria kaatumaan. Tässä on siis jälleen tyyppi esimerkki siitä, miten halutaan tehdä neljästä ympärä. Me haluamme leikata, vähentää riskiä, mutta Tämä ei toteudu sitä kautta, että luodaan tällaisia toimijoita, jotka ovat liian suuria kaatumaan. Jälleen kerran, me emme ota omaksemme tällaista lähestymistapaa, vaikka ymmärrämmekin, että on tarpeen jollain tapaa säädellä keskusvastapuolia. Siinä mielessä voimme hyväksyä suurimman osan tämän mietinnön sisällöstä. Selkeästi on niin, että maksukyvyttömyyden tilanne ei ole kovin todennäköinen, mutta on aivan oikein, että meidän täytyy pohtia näitä riskejä. Tässä on useita kohtia jotka on otettu mietinnössä esiin ja joita voimme tukea esimerkiksi yksinkertaistamispyrkimykset, hallintamallit ja niin edelleen. Ja voisimme jopa ehkä mennä askeleen pidemmällekin. Meistä ideaalitilanne olisi sellainen, että hallinnointijärjestelmä vain rajaisi sen, miten suuria summia keskusvastapuolet voivat hallinnoida. Ja riskialtteimmat toimet voitaisiin kieltää keskusvastapuolilta. Näin voitaisiin vähentää riskejä puuttua tähän volatiliteettiin, josta täällä puhumme. Valvonta on tietenkin keskeinen kysymys. On pyrittävä saamaan tasapaino tiukkojen sääntöjen ja samalla riittävän jouston välillä. On tärkeää, että valvovalla viranomaisella pitää olla myös vähän harkinnan varaa. Tällaisen tasapainon löytäminen on siis välttämätöntä. Keskeisiltä osin voimme tukea monia seikkoja tässä mietinnössä. Meidän on ennen kaikkea huolehtia siitä, että keskus vastapuolet myös kantavat omat riskinsä. Ja näin on tärkeää huolehtia ennen kaikkea siitä, että säästetään tässä veronmaksajien varoja. Haluaisin vielä todeta lopuksi, että meillä olisi vähän kritiikkiäkin vielä, koska sanoisin, että koskaan ei saada sellaisia sääntöjä, jotka antaisivat mahdollisuuden sille, mitä toivomme, eli sitä, että julkisesti voidaan valvoa näitä pankkiunioni, kriisiratkaisut ja niin edelleen mekanismien kautta halutaan saada koko rakennelma uskottavaksi. Tässä luultavasti käy samalla tavalla kuin aikaisemmissa hankkeissa. Meistä tuntuu, että kriisiratkaisusta tulee vielä monimutkaisempaa ongelmia on siis edelleen olemassa ja ne pitää totta kai ratkaista, sen ymmärrämme. Ymmärrämme tämän mietinnön tarkoitusperän, että valvotaan jollain tapaa mitä näillä markkinoilla tapahtuu, kun ajatellaan tahoista, jotka voivat luoda systeemisen riskin. Kiitos. Kiitoksia. Sitten vielä Molly Scott Cato. No, Kiitoksia puheenjohtaja. En kommentoi suhdetta yhteisesittelijöiden välillä lähiöväestön suhteessa. No niin, aluksi kaiken kaikkiaan olemme sitä mieltä, että esittelyiden tarkistukset parattavat komission ehdotusta ja olemme tyytyväisiä heidän tekemästään työstä. Tämä helpottaa meidän tehtävämme varjoesittelijänä aivan erityisesti arvostamme. Tätä korostetaan sitä, että tappi pitäisi jakaa sen mukaan, miten riskejä voidaan valvoa keskusvastapuolessa ja ryhtyä asianmukaisiin toimiin. Ja myös hyväksymme sen, että on käyttöön selkeä ero maksukyvyttömyys ja muiden tapausten välillä me pidämme siitä seikasta, että esittelijät aikovat varmistaa sen, että maksukyvyttömyysjärjestely tehdään selkeämmäksi, jotta maksimoidaan eh, sujuva elvytys- ja kriisinratkaisu. Se, että todistetaakka asetetaan niille, jotka kyseenalaistavat kriisinratkaisun ja jälkiviisaus tässä ei päde. Se on oikea tapa edetä ja me korostaisimme enemmänkin sitä, että minkälaista julkista tukea ei pitäisi olettaa edes. Ja lopuksi me pidämme siitä seikasta, että tässä selkennetään se, että kriisin ratkaisun vaihtoehtoinen skenaario liittyy keskusvastapuolen jatkuvaan toimintaan silloin, kun sen toimintaa on tavallaan keskitetty. Sitten asiat, joista hiukan epäilisimme enemmän, ovat seuraavia. Ensinnäkin tarkistuksen 86 mukaisesti ei-maksukyvytystapauksessa keskusvastapuolella on kolme kertaa enemmän risk, omia riskejä pelissä kuin muissa, mitä tull, muut osapuolet ovat vähemmän vastuussa vasta riskeistä. Halusimme kysyä, miksi näin on, koska kerran määritysosapuolet ovat osa keskuvasta puolta ja ne voivat valvoa myös kriisin, kriisin hallintaa. Haluaisimme myös kysyä, miksi nämä äh, vakuusvaatimukset tulevat ennen käyttöön kuin pääoma. Ja sitten tämä, miten määritellään maksukyvyttömyys ja muu, se pitäisi näkyä selvästi 23 tarkistuksessa, sitten 51 tarkistuksessa meistä, mitä tulee kriisin ratkaisutoiminnan riippumattomuuteen muista toimista. Alkuperäinen rakennelma riippuvuus on vahvempi kuin päätöksentekoprosessissa, niin kuin tässä on ehdotettu. Joten vihreiden kannalta meidän tarkistuksemme keskittyvät vain muutamiin kysymyksiin, jotka meistä pystyvät parantamaan tätä ehdotusta. Ensinnäkin poikkeukset keskuspankeille ja hallitusten velkavirastoille mahdollisista bail-in tapauksessa sijoittajavastuukysymyksessä sitten selkeä stressitestijärjestelmä ESMAn alaisuudessa keskusvastapuolella sitten, miten korvataan ykköstason tekstit eh, kriisin ratka- eh, purettavuudella ja tekniset standardit, jotta voidaan tehdä tarvittavia korjauksia kokemusten valossa. Sitten sellainen vaatimus, että jos tällaista valtion vakauttamisvälineitä käytetään, niin selkeä eh, suunnitelma julkisen varojen takaisaamiseksi tehdään. Sitten sellainen vaatimus, että keskusvastapuolet käyttävät teknologiaa johdonmukaisesti, mitä tulee marginaalien laskemiseen ja stressitestin, jotta eh, annetaan tietoa osa- osallistuville jäsenille tappion jaosta. Odotan jatkokeskusteluja esittelyiden ja varjoistelijoiden kanssa. Tämä oli aika lyhyt esitys. Kiitoksia tästä ennen kuin muut saavat puheenvuoron. Kysyisin komissiolta. Te voitte nyt kommentoida lyhyesti. Sir Chairman, three comments. Um... Kolme kommenttia puheenjohtaja. Ensinnäkin olemme tyytyväisiä, että voimme tehdä tällaisen, tällaisen ehdotuksen ja parlamentti pitää tätä hyvänä pohjana työlle. Me uskomme, tämä on toinen kommenttini, että mikään tarkistuksista, joita on ehdotettu, ovat sellaisia kysymyksiä, jotka ovat mitenkään juuri ongelmallisia. Ja mielelläni suosittelisimme neuvostolle, että, että se alkaisi neuvotella tältä pohjalta. Me uskomme, että kaikki näistä ehdotuksista parantavat komission alkuperäistä ehdotusta ja olemme kovasti tyytyväisiä eri tarkistuksiin, joita kaksi esittelijää ovat tehneet mukaan lukien sitovampi elvytyssuunnitelma parempi, tappion sietokyhdystelmä, skin in the game, sitten äh, kerran maksukyvyttömille ja sitten kolme kertaa muille. Miten tämmöistä rahoitetaan sitten stressi, omistajuusrakenne keskusvastapuolissa, mutta periaatteessa muuten erittäin hyviä ajatuksia sitten korvaus, äh, kriisin äh, elvytys tuntuu järkevältä, ei rajoituksia elvytysvälineillä niin kuin kansainvälisessä tehdään tosi jär, järkevää, ei mitään etuja, etumaksuja tai äm, osinkoja sitten jousta, kun siltä elvytyksestä kriisiratkaisuun, se on järkevää. No greater worse of ehdotukset, sitten veronmaksajien varojen suunniteltu suojelu, hyviä ehdotuksia, kaiken kaikkiaan todella hyvä pohja lisäneuvotteluille. Sitten viimeinen kommentti, se, mitä herra Vaitsakin otti esille. Tämä on kiinnostava kysymys. Siihen ratkaisurahasto ymmärsin hänen tarkoittavan. Minun täytyy tässä viitata siihen seikkaan, että komission vaikutusarvioinnissa me tarkastelemme tätä vaihtoehtoa ja viime marraskuussa Tämä ei ollut komission ykkösvaihtoehto. Meillä on jo yksi kriisinratkaisurahasto äh, pankkien määr, määritysosapuolelle se on iso osa. Sitten toiseksi meidän vaikutusarvioissamme puolten kohdalla ne he antavat jo rahoja keskusvastapuolen maksukyvyttömyysrahastolle, joten jos nyt ymmärrän esittelijä oikein, tarkoituksena on pohtia sitä, että olisi kolmas rahasto, johon määrä, määritysvastapuolet antaisivat panoksensa viittaan tähän vaikutusarviointiin. Kuitenkin ymmärrän yhteisesittelijöiden kommenteista, ja reaktioista, että tämä ei ole mikään eristyksessä oleva idea, että esittäjät ehdottavat, että me keskustelisimme täällä parlamentissa tästä. Ja meidän ymmärtääksemme tässä on kyse valtioiden finanssipuolista vastuusta, joten olemme tyytyväisiä, että tästä halutaan keskustella ja esittäjät ovat pyytäneet. Minun täytyy kuitenkin sanoa, että meissä tämä järjestys, jaksoittaminen on tässä tärkeää, koska meistä rahasto liittyy kriisinratkaisuviranomaiseen, ja kriisinratkaisuviranomaiset ovat seurasta siitä, että on EUn valvontaviranomainen myös olemassa, joten meidän näkemyksen mukaan ehkä pitäisi lähteä liikkeelle alusta sopia tästä yhteistä valvontarakennelmasta, sitten tarkastella kriisinratkaisua ja yhtenäistä rahoitusta, mutta olemme tyytyväisiä siitä seikasta, että estelät ainakin ovat ottaneet esille tämän finanssipoliittisen vastuun tai veronmaksajan vastuun. Ja sitten voimme keskustella, mikä tulee ensin ja mistä pitää ensin päättää ja mitä pitää ensin valita. Lopetan tähän puheenvuoroni puheenjohtaja. Kiitoksia sitten Cathy Aivaiheessa ensin Rova Beres. Kiitos. onko tämä nyt järkiavioliitto? En tiedä, oliko paras puhumaan tästä aiheesta, mutta onnittelisin kahta esittelijää ehdotuksesta. Ja ilmaisin sen pari huolenaihetta. Vaikka tämä ehdotus on välttämätön ja tervetullut. Ja se johtuu siitä, miten olemme ratkaisseet rahoituskriisejä vuodesta 2008. Teitä riskejä on työnnetty keskus vastapuolten suuntaan. Ja niistä on tullut systeemisempiä. Ja niiden koko on kasvanut entisestään. Nyt rahoitusmarkkinat ovat aika lunkit, mikä tarjoakin erinomaisen hetken käsitellä kiireellisesti järjestelmän riskejä, joita keskus osapuolet aiheuttavat. Se on tärkeää. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja Euroopan parlamentissa pyritään ratkaisemaan kaikki ongelmat yhtä aikaa. Meillä on nyt jo ehdotuksia ja minä ehdotan, että ei oteta kaikkia yhtä aikaa pankkivangiksi. Kun me ajatellaan tätä riskin jakoa narratiivina, niin silloin kaikki sotkeutuu. Nyt meillä on hyvin käytännöllinen ehdotus. Miten parannetaan keskusvastapuolten ottamia riskien käsittelyä, otetaan huomioon äh, vasta osapuolen elvytykset ja kriisiratkaisutoimet. Tämä täsmällä kysymys. Mutta jos me haluamme määritellä tämän koko institutionaalisen arkkitehtuurin uudella seuraavalle kaudelle ja ratkaista, ketkä ovat valvontaviranomaisia, niin mietimme, miten elvytys- ja kriisiratkaisu kokonaisuudessa määritellään, niin silloin me otamme harteillemme riskejä, joita ei pitäisi ottaa. Ja haluan myös puhua tästä tasapainosta tämän elvyttämisen ja kriisiratkaisun puitteisiin. Ja esittelytavat mieluummin elvyttää kaikki, joka elvytystä mahdollistaa, estää sitten, että mennään kriisiratkaisuun, maksukyvyttömyyteen, niin tässä kysymys on, että luoko tämä ratkaisu kannusteita, jotka meillä on kohti kriisiratkaisuja, vai pitääkö tämä vastuullisina toimijoina elvytysvaiheessa? Tämä on se dynamiikka, jota me pyrimme, meidän pitäisi luoda. Ja sitten nämä rahastot, jotka Asseterin kanssa keskustelimme, ja keskustelun tavallaan alkanut, koska meillä on vielä tarkistuksen tekovaihe päällä, mutta Kysymys on minusta suhteellisuusperiaatteesta pohjimmiltaan. Ja haluaisin, että komissio vähän sorsanamaisemmin kertoisi, mistä luvusta on kysymys. Mutta nyt puhutaan kuitenkin nostaa 500 miljardista eurosta. Saatte tietää, mistä puhutaan. Täytyy olla täsmällisiä ja tehokkaita mehän emme halua rahastoa, joka menisi konkurssiin. Sitten kysymys on toimijoista. Paljon me olemme puhuneet pankeista. Mutta kysymys on korvauksista, kysymys pankeista. On myös operaatioita, jotka ottavat muutkin toiminta mukaan ja Nämä muuttomat pitää ottaa ajatuksessa huomioon myöskin. Meillä oli tapa, Washingtonissa me tapasimme omaisuuden hallinnoijaa ja he ovat, olivat yksimielisiä sanoissaan, että tämä on tärkeä juttu. Tämä on yksi asia, joka on varma, että omaisuuden hallitsijat eivät halua maksaa keskusvastapuolten asioista. Kiitoksia näet kenenkään muun pyytävän puheenvuoroa. Onko näin? Sitten esittelijät ehkä eri järjestyksessä ensin Kei voi kommentoida ja sitten toinen yhteisesittelijä. It's really brief, I think, um... Kiitos, voin varmaan puhua ihan lyhyesti. SED ja ECR varmasti lähtivät, kuten täällä on todettu, ihan ääripäistä liikkeelle. Ja olemme kohdanneet nyt vähän tuolla puolivälissä, joten toivon, että voimme saada sopimuksen aikaan tässä kysymyksessä ja pitää tätä siis teknisenä kysymyksenä. Me tietenkin lähdimme yhtenäiseen kriisiratkaisurahastoon ja niin edelleen. On tässä syy siihen, miksi se siellä tekstissä olemme esitämme yksittäisiä tarkistuksia henkilökohtaisesti, koska emme päässeet sopuun näissä kysymyksissä. Komeksunin pankki mukana tässä ja keskus vastapuoli, joka on suuri. Minä olen istunut monissa näissä kuukausia kestäneissä keskusteluissa siitä, miten suuret pankit otetaan näihin kriisinratkaisukysymyksiin mukaan. Tämä ei liity sinänsä välttämättä kyseisen pankin kokoon, joten tämä ei heijastele sitä, miten valvojat voivat työtä kollegina tehdä. Ja keskusvastapuolten osalta Emirin hyväksymisen jälkeen vuonna 2013 ovat toimineet oikein hyvin, joten en haluaisi, että tehdään tyhjäksi nyt kaikki se globaalisti tehty työ valvojien kollegiossa, joka Merin kautta saatiin käyttöön keskusvastapuolista keskusteltaista. on ymmärrettävä, että Emir on ollut todella esimerkillinen. Ja tämä on johtanut siihen, että ihmiset pohtivat sitä, miten keskusvastapuolten riskiä lasketaan, ja se toimii nyt tavalla, joka ei olisi ollut koskaan mahdollista ennen talous- Tämä on pidettävä mielessä ja myös tuntuu, että jos voidaan pitää tämä erillään poliittisemmista kysymyksistä, niin kuin monet ovat sanoneet, niin silloin tämä olisi varmasti kaikille eduksi, koska mitä nopeammin saamme elvytys- ja kriisiratkaisuainsäädäntöä hyväksyttyä, sitä parempi meille kaikille, koska näin voimme huolehtia siitä, että ihmiset tekevät, hoitavat työnsä kunnolla ihan alusta asti maksukyvyttömyysjärjestelyissä minä toivon, että saadaan aikaan järjestelmä, tai ei koskaan käytetä. Ja jos teemme tämän hyvin, niin silloin sitä ei käytetä, koska kannustimet ovat oikean suuntaisia. Kiitos. You and to finish, uh... Kiitoksia. Sitten Jakob von Weizsäcker. Thank you very much. Kiitoksia. Mielestäni tämä oli erittäin hyvä keskustelu. Halusin vain tarttua muutamaan kohtaan. Ehkä lähden liikkeelle sinusta, Brian voin pitkälti olla samaa mieltä, mitä sanoit, mutta on kuitenkin yksi aspekti, jossa mielestäni olemme aliarvioimassa, kuinka merkittävä tämä kysymys on, mitä äh, tappiosetokyky ja äh, nyt tämä tarkoittaa, kun tämä koko pakettia, niin sitten pystymme keskustelemaan myös, miten keskuspankki toimii ja, ja likviditeetin äh, välittäjät. Kukaan ei sano per vans, että 500 miljardia likviditeettiä tai ehkä enemmänkin pitäisi tulla missä tahansa rahastosta, eikä kukaan väitä sitäkään, että pankkijärjestelmä pitäisi näin toimia. Mehän tiedämme, että pankkien kriisiratkaisurahasto ei todellakaan riitä, ja olemme tästä monta kertaa puhuneet. Olemme iloinen, olen iloinen siitä, että tässä yhteydessä keskustelemme keskuspank- kaikkien osallistumista, mutta jos me kerran olemme, niin silloin eksplisiittisesti keskustelemme myös veronmaksajien mukanaoloista, koska veronmaksajat selkeästi liittyvät kyllä keskuspankkeihin kun keskuspa- mitä tulee keskuspankkien voittojen jakamiseen tai sen puutteeseen. Siis me keskustelemme ennen kuin edes on mitään yhtenäistä valvontajärjestelmää, puhumme tappion sietokyvystä kriisinratkaisussa, se on aivan sopivaa juuri näin toimia. Ja jälleen kerran, Kora, olen täysin samaa mieltä pitkälti siitä, mitä sanot, mutta on yksi alue, missä hiukan epäilen. En usko, että on mikään loistoidea, että parlamentti tekee eroa, niin kuin sinä teit, poliittisen ja rationaalisen välillä. Ensinnäkin en ole varma, että teemme oikeutta kaikkien järkipäiväisyydelle tässä parlamentissa. Ja toiseksi mielestäni tämä on väärä lähtökohta, oletus. On todellinen kysymys. Veronmaksajina ihmiset kyllä kysyvät, sitä, kysyvät jäsenvaltio, mitä oikein tapahtuu ja minkälaiset summat ovat pelissä. Ja mahdollisuus, niin kuin sanoitte, on tietysti pieni probabiliteetti, mutta jos jos olemme keksineet sanan too big to fail, niin sitten se olisi keksitty kyllä juuri keskusvastapuolelle enemmän kuin mille tahansa muulle pankille tai millekään pankille tässä maailmassa. Joten kysymys, kun puhutaan tappion sietokyvystä, kohtuullisesta kantokyvystä kriisinratkaisussa, tappion sietokyky on realistista, koska aina voidaan äh, saada täsmäyttää positiokanta, jos revitään sopimukset. Silloinhan se pitää tai kirjat pitävät, mutta silloin maailma on täydessä myllerryksessä. Joten, ja realismi ajatellen tappion kantokykyyn kriisinratkaisussa jopa nyt on jotakin, mitä minusta meidän pitää pohtia vakavissamme. Pidin kovasti Molin ajatuksista keskusvastapuolen stressitestien virallistamista. No, hän ei ole enää paikalla, mutta ehkä joku voi välittää tämän viestini hänelle, että olisi tällainen virallisempi mekanismi testata, stressitestata keskusvastapuoleen. Mielestäni tämä on erittäin hyvä ajatus, tervetullut ehdotus. Ja mitä tulee sitten Patrick Pearsonin kysymyksen. Kyllä, jaksotus on tässä avainasemassa, on tästä täysin samaa mieltä. Ja tapa, jos palaan tähän poliittiseen puoleen. Jos se olisi ollut politiikka, politiikka olisi erilaista, komissio ehkä olisi ehdottanut jaksotusta niin, että ehdotukset tulevat teiltä eri järjestykseen. Ehkä olisitte voineet aloittaa Euroopan valvojaviranomaisen tarkistuksella sitä edetä muualle, mutta ymmärrän kyllä täysin tämän, mitä sanoitte, enkä ollenkaan valita tätä, mutta näin tämä asia on edennyt näin. Tekin olette pystyneet näitä asioita viemään eteenpäin, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että loogisesti me, meidän pitää pitää kiinni tapahtumien jaksotusta, niin kuin komissio sen ehdotti, on täysin legitiimiä ja parlamentin ansioiseksi, jos yritämme sitoa nämä asiat yhteen, se ei kuitenkaan tarkoita, että siksihän me täällä istummekin tänään. Se ei tarkoita siis sitä, että meidän pitää lykätä joitakin asioita ennen kuin kaikki muut on ratkaistu. Ja tämä ei selvästikään ole strategia, jota minä ja Kei haluaisimme jatkaa. Kiitoksia. Thank you very much, Jacob. So Kiitoksia Jakob. Haluaisin kiittää komissio, varjoistoita erityisesti yhteisesittelijöitämme. He antoivat meille tar- tarvittavaa tietoa. Sitten aikataulu, tarkistuksen aikaraja on 25. lokakuuta, ellei sitten joku pyydä hiukan pidennystä tähän. Sitten tarkistuksia käsitellään 20. marraskuuta viimeistään. Sihteeristö on kirjoittanut tähän, että tätä pitäisi, käsitellä 7. joulukuuta ja sitten tammikuussa ekon äänestää. Näin kohta kuusi on käyty läpi. Sitten ilman keskeytystä, niin sihteeristö kyllä pyysi minua jatkamaan suoraan kohdasta seitsemän että saivat tästä tietoa, joten nyt ehkäisevät uudelleenjärjestelyjen puutte, puitteet, uusi mahdollisuus sekä toimenpiteet uudelleenjärjestely, maksukyvyttömyys ja vastuuvapausmenettelyjen tehostamiseksi esittelijä Aldesta, Enrique Calvet Chambon. Muutama kommentti. Ekkon haluaa olla halusi olla mukana tässä, mutta emme saa tätä asemaa. Sitten Ekonin merkitys kuitenkin on ihan kiistaton tässä asiassa, koska ehdotettiin, komissio ehdotti tätä osana pankkipakettiaan maksukyvyttömyysjärjestelmä on olennainen osa, mitä tulee järjestämättömiin lainoihin pankkien taseissa. 200, yli 200 tarkistusta on tehty. Se esittelijä valmistelee nyt kompromissi tarkistuksia monilla eri alueilla, joten suoraan tähän keskusteluun pyytäisin herra Chambonia esittelemään viidessä minuutissa asian ja sen jälkeen että saavat myös, myös viisi minuuttia sitten komissio tarvittaessa ja sitten kästi AI ja loppuyhteenveto ennen äänestystä, joten esittelijä, olkaa hyvä. I am more, more ready even because I have to go to... Olen sitäkin valmiimpi, kun täytyy puolessa tunnissa lähteä täältä. Toivottavasti tämä onnistuu tuossa aikataulussa, mutta nyt puhun espanjaksi, jotta vauhti vähän kiihtyisi. Haluaisin vähän kiittää varjoesittelijöitä ja esittelijöitä tarkistuksesta ja tämä on parantanut kovasti komission tekstiä ja tässä on tahtoa päästä kompromissiin. Komission teksti yleisesti ottaen on, on arvokas. Huomenna varjostelijoiden tapaaminen ja haluaisin vähän niputtaa tarkistuksia silloin, kun ne menevät samaan suuntaan. Mä että kun ovat yhteisiä tavoitteita ja periaatteita. Ei pidä puuttua siihen, mikä jo toimii, vaan pitäisi luoda yhteiset puitteet, jotta olla olisi tehokas ää, oikeudellista varmuutta järjestelyissä ja että oikeusvarmuus valitsisi kautta Euroopan, että menettelyt olisivat tehokkaita. Minusta on tärkeää täsmätä, keihin tämä erityisesti vaikuttaa. Julkinen sektori, velkojana ja työntekijät. Se, että julkinen sektori on mukana ennalta ehkäisevissä uudelleenjärjestelyistä, se tulee parantamaan suunnitelmien tehokkuutta ja ennalta ehkäisevissä uudelleenjärjestelyissä pitää olla tällaisia punaisia lippuja, indikaattoreita ja myöskin laittaa näitä tietoja verkolle. Tämä siis sisämarkkinoiden toimintaa. Eli että meillä olisi yhteiset indikaattorit. Sitten kysymys, onko, pitäisikö olla pakollista nimittää pesän hallitseeksi tai järjestelyyn joku taho. Minusta tarvittaisiin tällaisen osapuolen nimittäminen, jotta kaikkien osapuolten oikeudet taattaisiin. Ja tämä menee komission mukaisesti tässä. Ja sitten kuinka pitkään ää, järjestely selvitystila kestäisi. Se on eri maissa kolmesta kuuteen kuukauteen ja halusin kuulla eri tarkistusten tekijöiden ehdotusten perusteet. Ja on kaksi muuta kysymystä, jotka täytyy järjestää tässä selvitys maksukyvyttömyystilassa. Miten maksukyvyttömyysmenettely aloitetaan ja miten eri osapuolet voivat ottaa järjestelyyn mukaan, jos maksukyvyttömyysjärjestelyjä ei voi mitenkään oikeudessa voida velvoittaa muuten jäisi velallisen tehtäväksi hoitaa järjestelyä ja sitä katsottaisiin mennä maksukyvyttömyysvaiheeseen. Ja kysymys on siitä, miten nämä sopimusten täytäntöönpannosopimukset pysyvät voimassa. Ja jäsenvaltioiden pitäisi myöskin määritellä velkoja luokat oikein, että eri saatavien ryhmiteltävät ovat tosiaan oikein työntekijät pienet velat pitäisi niputtaa oikein. Ja sitten yrittäjän omat velat ja mahdollisuus toiseen mahdollisuuteen. Komissio ehdottaa yleistä sääntöä, että meillä pitäisi olla yksi yhtenäinen, yksi yhtenäinen menettely, mutta minusta se on vaarallista. Minusta meillä pitäisi olla eri järjestelyt yrittää henkilökohtaisille veloille ja sitten yrityksen veloille. Näitä kahta omaisuuseroja pitäisi sekoittaa tai vastattava sekoittaa, eikä saisi esittää vaateita, jotka kohdistuvat yrittäjien henkilökohtaiseen velkaan. Ja olisi myös hyvä, jos EUlla olisi jotain perussääntöjä koskien mainekysymyksiä, etiikkaa. Ja, ja sitten ekspostarviointi ja sitten tiedonkeruu. On tärkeää ymmärtää, että mikä on tämä keskimääräinen uudelleenjärjestelyaika, mitä työtä selvitystahot ja tekevät, että kauanko sopimukset kestävät. Kaikki nämä pitää saada verkolle. Varmaan meillä on rikas keskustelu tästä. Kiitos oikein paljon. EPP-ryhmän nimessä Tom van de Kanelare on ensimmäinen varjoesittelijä. Kiitos oikein paljon. Minä olen päässyt käsittelemään tätä aihetta varjoesittelijänä. Maksukyvyttömyys tilanteeseen liittyy usein stigma enemmän meille kuin Yhdysvalloissa, jossa on ei nähdä ihan samanlaisena. Kentin yliopiston tutkimuksen mukaan 60 prosenttia yrittäjistä, jotka olivat tehneet konkurssin, eivät uskaltaneet lähteä uudelleen liikkeelle. Uusien maksukyvyttömyysjärjestelyiden kautta pitää huolehtia siitä, että – bona fide-yrittäjät Euroopassa helpommin saavat uuden mahdollisuuden. Tämä on tärkeää PK-yrityksille ja yhden miehen yrityksille, joissa ei aina ole riittävästi osaamista tällä alalla. Meidän on huolehdittava myöskin siitä, että järjestelyt toteutuvat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Flanderissa on taho, joka auttaa yksityisyrittäjiä tällä saralla. Sieltä saadaan diskreetisti kysyttyä apua ja voidaan selvitä uudesta alusta maksukyvyttömyystilanteen jälkeen. Kun apua pyydetään, on usein jo liian myöhäistä. Siksi olisi hyvä, jos meidän tekstissäkin voitaisiin huolehtia siitä, että olisi jonkinlainen varhainen varoitusjärjestelmä, niin että jo varhaisessa vaiheessa voitaisiin saada ammattilaisten apua, niin ettei avun saaminen tässä ole liian hankalaa. Tulevaisuudessa keskustelemme kompromisseja. Tärkeää olisi katsoa, missä on eroavaisuuksia kansallisessa lainsäädännössä lähteä harmonisoimaan, mutta pohtisin sitä, pitääkö välttämättä esimerkiksi määräaikaa harmonisoida, kun tällaisissa tapauksissa ehkä voitaisiin antaa kansallisen menetelmän toimia. Meidän täytyy saada enemmän oikeusvarmuutta sellaisille yrittäjille, jotka toimivat rajat ylittävästi, ja myös niille investoijille, jotka toimivat rajat ylittävästi. Tärkeää on huolehtia siitä, että määräyksemme eivät vaikuta kielteisesti muun kansalliseen lainsäädäntöön, esimerkiksi maksukyvyttömyyslainsäädäntöön, joka toimii ihan hyvin. Toinen tärkeä kysymys on se, että pitää saada kunnollinen tasapaino velallisen ja velkojan välille ja eri ryhmille näissä yhteydessä. On huolehdittava siitä, että tämä tasapaino löytyy. Mielelläni teen yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa kompromissi tekstin pohjalta, jota esittelee vielä valmistelee. Kiitos paljon. Kiitos paljon Tom. SED-ryhmän varjoesittelijänä edustaja Beres. Kiitos. Rosalina ei päässyt paikalle. On hänen puolestaan. Kun me annamme Jori-valiokunnalle lausuntomme, niin erittäin erittäin tärkeää, että keskitymme kompromisseissamme järjestyksen ra- rakenteeseen ja myöskin tämän niin maksukyvyttömyysoikeuden esimerkiksi, Me sellainen ämmä, että tässä on esteitä. Ja maksukyvyttömyysjärjestelmän epäharmonisuus voi aiheuttaa ongelmia. Tämän asiakokonaisuuden ongelma on, miten voimme tehokkaasti edetä tällä alueella. Komission ehdotus on hyödyllinen. Onko se riittävä? Kokemus osoittaa sen, mutta parlamentin puolesta meidän täytyy ostaa kunnianhimoisia tavoitteita. Katsolin ja muut kol- SD-kollegat tarkistuksia ja painetaan muutama kohtaa. Ensinnäkin kesto. Yksi haastetta tässä on jäsenmaissa, että maksukyttömyys menettelyt äh, riittävän avoimia, mutta on mahdollistavat toiminnan uudelleenjärjestelyn. Mutta pitää välttää myös se, että menettelyt jatkuvat loputtomiin mikä olisi vaikea, vaikeata sekä työntekijälle että yrityksille, usein pk yritykselle jotka ovat tavaratoimittajia. Useampi tarkistus meidän ryhmältä painottaa sitä, että ei samaan aikaan pidä edetä uudelleen järjestelyjen ja toiminnan lopettamismenettelyiden kanssa rintarinnan. Ja sitten tiedon keruu. Teidän pitää, teitä pitää kerätä juohevasti. Sitten täytyy tehdä ero menettelyten seurattavuuden kanssa ja toisaalta asioiden kanssa, jotka helpottavat hyviä neuvotteluita. Ja tällainen ensimmäinen vaihe, jossa keskustelut ovat luottamuksellisia, se mahdoll- voi mahdollistaa toimenpiteiden uudelleen aloittamisen. Ja että pitäisi kuulla uudelleen järjestelmän alkuvaiheessa yläjuoksulla. Edellisellä kaudella olin työllisyysvaliokunnan puheenjohtaja ja me tarkastelimme näitä asioita hyvin läheltä ja pyydämme, että esittelijä perehtyy Alejandro Terkasin työhön. Että kertaa konkreettisia ehdotuksia sitä vaan, miten voidaan yhdistää yhdeltä maksukyvyttömyyskonkurssijärjestelyt ja toisaalta ottaa huomioon työntekijöiden edut. Ja siitä voimme ottaa opiksemme parikin asiaa. Thank you very much, Madame Beres. Kiitos oikein paljon edustaja Beres. ECRn nimissä. Kei, saa toisen mahdollisuuden vielä. Kiitos. Selins pahoittelee sitä, että hän ei pääse tänne. Luen hänen lausuntonsa – Siinä ei ole vielä kommenttia kompromissitarkistuksiin. Yleisesti ottaen monet tarkistuksista heijastelevat niitä ajatuksia, joita jäsenillä on omista maksukyvyttömyys- ja uudelleenjärjestelyrakennelmista. Hän pitää myös oikeasta järjestelmästä, mutta jotta voitaisiin parhaat parhaista versioista yhdistää, tarvitaan myös johdonmukainen järjestelmä, joka toimii silloin, kun se on tarpeen, jotta se voi olla tehokas ja nopea ja edullinen. Tämä pitää tehdä ottaen huomioon se, miten moninaisia tuomioistuinjärjestelmiäkin on, jossa uudelleenjärjestelyjä käsitellään. Jokainen uudelleenjärjestelytapaus on erilainen ja siksi tarvitaan joustoa. Yksityiskohtaisemmin edustaja Lintz haluaisi sanoa seuraavaa. Ensinnäkin yhtenäinen järjestelmä henkilökohtaisille ja ammat harjoittamiseen liittyville veloille. Tämä on kynnyskysymys. 23.1 artiklaa haluamme sopeuttaa tämän suuntaisesti. Hienoa, että muita tarkistuksia on tehty suuntaisesti Toisaalta on kyse ammatin harjoittajan asemasta. Tässä olemme komission kanssa samaa mieltä. Artikla 5.3 voitaisiin pitää ennallaan, koska tällainen vaatimus ei aina ole välttämätön tai velkojan etujen mukainen. Esimerkiksi jos velkoja ei ole niin monta. Yrittäjillä on kolmanneksi tärkeää saada selkeää tietoa, jos heille syntyy ongelmia, että jos haluat aloittaa uudestaan. Tässä mielessä teimme tarkistuksen jäsenvaltioiden toimittamista tiedoista komissiolle, että voidaan helpottaa. Puhe keskeytetään. Sorry, but the translator has... Pahoittelen, mutta tulkki sanoi, että puhutte niin nopeasti, että oikea tulkkaaminen on miltei mahdotonta. Voisinko pyytää teitä puhumaan hiukan hitaammin ja aloittaa uudestaan. Palata pari virkettä takaisin, pyydän. Second or the third point? Toinen vaiko kolmas kohta? Toinen, ehkä. Toinen, ehkä mieluummin. The appointment of a practitioner should... Ammatin harjoittajan sunnon pitä, ei pitäisi aina välttämätön jokaisessa tapauksessa. Olemme komission kanssa samaa mieltä ja jättäisimme tuon johdannon artiklan 5 kohdasta 3 muuttumattomaksi. Tällainen vaatimus ei aina ole välttämätön välttämätön tai velkojen edun mukainen, erityisesti selkeissä tapauksissa, jossa on vain muutama velkoja mukana. Kolmanneksi, yrittäjille on hyvin tärkeää se, että saadaan selkeää tietoa ongelmatapauksessa tai jos haluaa lähteä uudestaan liikkeelle. Tässä mielessä olemme tehneet tarkistuksen jäsenvaltioiden viestintämahdollisuuksista, siitä miten viestitään tämä komissiolle, jotta työ olisi yksinkertaisempaa, voitaisiin vähentää hallinnollista takkaa, kun kerätään tätä tietoa, joka koskee kaikkia jäsenvaltioita. Edustajana haluaisi mielellään lähteä neuvottelemaan kompromissista huomisaamuna. Kiitos ja anteeksi, että puhuin niin nopeasti. Just want to save. Okay. Haluan vain tässä säästää aikaa, e, että voidaan sitten sitä varmasti voittaa vaihtaa myös kirjallisesti tietoa. Haluaako joku puhua Guen nimissä? Edustaja Viekas, olkaa hyvä. Kiitoksia. Muutama kommentti jotka Palma Lopes minulle välitti. Hän on varjoesittelemä, tähän menee pari minuuttia. Muutamiin olennaisiin kohtiin keskittyisin. Ensinnäkin työntekijöiden täytyy olla direktiivissä ykkösasemassa. Heidän oikeutensa täytyy varmistaa ja velkoilla on oma asemani niin ihmiset joutuu kantamaan vastuuta tai maksaa maksukyvyttömyysjärjestelyistä. Työntekijöiden roolin täytyy olla tälläkin tämän direktiivin ytimessä, koska he ovat päävelkoja tavallaan ja ovat myös tärkeä osa tavallaan yrityksen omaisuuseriä jopa tavallaan. Joten mitä tulee perimiseen, takaisin perimiseen, tämä pitää tehdä vuoropuhelussa työntekijöiden kanssa ja työntekijöiden täytyy olla läsnä joka kerta, kun puhutaan näistä aiheista. Heillä pitää olla äänioikeus ja osallistua olennaisiin velkoja kokouksiin ja mielestäni tärkeintä tässä oli tärkeimmät asiat, jotka Paloma Lopes halusi ottaa esille, siis työntekijät ovat ratkaisevan tärkeä osatekijä missä tahansa yrityksessä. Ja kun ajatellaan sitten velkoja ja heidän edustuksellisuuttaan, se pitää varmistaa. Heillä on siis keskeinen rooli missä tahansa toimenpiteessä, johon ryhdytään. Kiitoksia sitten vihreistä. Giegold on on poissa, mutta te puhutte hänen puolestaan. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja herra Kiikolten nimissä. Seuraava lausunto. Olemme tyytyväisiä päätavoitteeseen. Ehdotus, jossa vähennetään huomattavimpia esteitä rajat ylittävällä pääoman virralle, joita tulee eri jäsenvaltioiden maksukyvyttömyyspuitteista. Tämä on tärkeä askel kohti sitä, että saadaan minimistandardit juridisesti sitovat EU-ssa. On tärkeää korostaa, että vahva maksukyvyttömyys ja uudelleenjärjestelypuitteet vahvistavat velkojen velallisen toimia ja näin voidaan vähentää riskiä järjestelmättömistä railista. Tämä on tärkeä kysymys pankkisektorille erityisesti ja meidän ajattelemme myös Ekonin tekemää työtä. Tässä kohdassa haluaisimme kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja ponnisteluista täydentää komission ehdotusta myös olemme tyytyväisiä siihen, että jotkut tarkistukset on otettu mukaan. Kompromissin, jota viime viikolla kiertettiin, erityisesti mitä tulee ensinnäkin siihen, että pyritään vahvistamaan varhaisen varoituksen indikaattorien järjestelmää se voi liittyä kielteisen liiketoimintakehitykseen ja sitten tietojen keruuseen. Kuitenkin on joukko tärkeitä kysymyksiä, joihin ei ole puututtu ja joihin meidän pitää kiinnittää huomiota. Meidän pitää olla kunnianhimoisempia, kun pyrimme suojelemaan työntekijöiden oikeuksia maksukyvyttömyydessä ja varhaisessa uudelleenjärjestelymenettelyssä ja varmistaa, että kestävä osallistava menettelytapa toteutuu käytännössä. Meidän pitää tehokkaasti pystyä takaamaan työntekijöiden oikeus tietoon, konsultaatioon ja sopimuksiin kaikissa vaiheissa vaiheessa menettelyä. Erittäin tärkeää on, että esittelijät ehdoitta vapautetaan mistä tahansa mm, keskittämiskysymyksestä. Työntekijät pakotettaisiin teke, osallistumaan tällaiseen keskittämistoimintaan. Ja tässä on kyseessä siis ammatinharjoittamisen vapaus, perusvapaus. Sitten tässä on mukana joukko erittäin relevantteja minimiharmonisaatiotoimia, mutta siinä ei kuitenkaan pyritä harmonisoimaan maksukyvyttömyyslakeja EU-ssa, eikä siinä pyritä harmonisoimaan ydin kysymyksiä maksukyvyttömyyslainsäädännössä. Tämän takia meistä, meidän, meistä pitää tarkastella valkoimmin näitä tarkastuslausekeita, jotka löytyvät direktiivistä. Vaikkakin täysin myönnämme, että huomattavia juridisia haasteita ja käytännön haasteita tällainen holistinen lähestymistapa aiheuttaisi kunnianhimoisempaan pitää pyrkiä, jotta se tehdään tietä kestävälle harmonisaatiolle valtioiden, jäsenvaltioiden maksukyvyttömyyslainsäädännössä Tämä pitää varmistaa pidemmällä aikavälillä. Tätä kautta voidaan myötä vaikuttaa hyvin toimivaan hyvin toimiviin pääomamarkkinoihin. Kiitoksia lopuksi komissiosta. Herra Rajek, muutama sana teiltä. Kiitos puheenjohtaja. Puhun näistä myönteisistä asioista ja jotakin huolenaiheista, joita komissiolla on koskien ehdotustaan. Olemme oikein iloisia, että kannattaa tätä varhaista varoitusjärjestelmää. Olemme avoimia täsmentämään niitä yksityiskohtaisemmin. Mutta asia on, että se valtiossa näitä järjestelmiä ei nyt tunneta. Osaamme olla joustavia. Ja sitten tiedon keruu. Kiitos tuesta. Ja sitten tämän asian, teollisuus- ja tekijänoikeus asiantuntijan nimittäminen, se on kallista ja pk-yritykset sulke, jäisivät järjestelmän ulkopuolelle kustannussyistä. Sitten kysymys, pitääkö kuluttajavelkoja ja ammatillisia velkoja yhdenmukaisesti vai eriävästi. Kaikissa jäsenvaltioissa yhtä lukunottamatta on kuluttajamenettelyitä uudella järjestelyissä, mutta kaikissa jäsenmaissa ei ole bisnesvelkoja koskevat järjestelyt, koska tämä on alue, joka tarvitsee äh, ehdotuksia ja me haluamme myös laskea menettelyiden kustannuksia. tämän suojelua ehdotuksessa me tuemme täysin työntekijöiden osallistamista kuulemisia suojeluun, mutta me haluamme muuttaa heidän statustaan e Akiin alla. Me tartumme tähän niin, että työntekijät säilyttävät kaikki oikeutensa nykyjärjestelmässä – myös uudessa, äh, uudessa järjestelyssä. järjestelmän kokonaisrakenne ja joustavuus on erittäin vaikea säilyttää parhaita järjestelmiä, parhaat piirteet, koska jäsenmaiden järjestelmät ovat hyvin erilaisia. Olemme siis asettaneet paljon yleisiä vaatimuksia ja antaneet jäsenvaltioille paljon liikkumavaraa niillä, niiden puitteiden sille, jotka olemme hamotelleet. Kysymys on joustavuudesta yhteistä standardeista, joiden väliseen kompromissiin me pyrimme. Mutta järjestelmä on hankala yhdistää, koska EU ei ole kahta samanlaista uudelleenjärjestelyjärjestelmää puitteiltaan if he want to say something. Kysyn vielä esittelijältä, haluaako hän esittää loppukommentin kenties. Yes, uh, of course, uh, well, Kyllä, totta kai. No, meillä on omana työtä tehtävänä paljon, mutta suhtaudun myönteisesti, koska ei tässä tunnu olevan suuria esteitä. Ystäväni Tom, olen aivan samaa mieltä kaikesta. Kyllä, todella tässä tärkeintä on se, että huolehditaan yrityksen elämästä ja yrittäjän, bisnesmiehen. Näin pyrimme siis tekemään. Edustaja Beres, olen kovasti samaa mieltä myös teidän kanssanne. Puhui siitä, että pitää saada kunnollinen tasapaino – se on aivan totta, samoin kuin hänen muut näkemyksensä, jotka liittyvät datan saamiseen. Sandra Serkaus on ollut ystäväni pitkän aikaa. Hän on, hänen toimistonsa on hyvin lähellä minun toimistoa. Voin puhua hänen kanssaan vielä ennen varjoesittelijöiden tapaamista. Hän on tehnyt hyvää työtä täällä parlamentissa, jonka voimme totta kai ottaa huomioon. Säädöstä on tullut ihan hyviä ajatuksia. Tuo 23 kohta, voimme palata siihen. Meillä on hyvää teknistä yhteistyötä, mutta ongelmana voi olla se, että olemme lähempänä lisää Eurooppaa kuin he, mutta katsotaan miten tässä voidaan edetä. Ymmärrän edustaja sen ja artesanaisen kannan. On tämä ongelma, tai en tiedä nyt ongelma, mutta työntekijöiden oikeudet totta kai on otettava huomioon. Tietenkin ajan vähän enemmän Eurooppaa, eli kun puhutaan lisäharmonisoinnista, tämä on nyt vain ihan ehdotus, ehkä ei lähdetä rikkomaan nyt tasapainoa, vaan olisi hyvä, että löydettäisiin tällainen tekninen kanta, joka sopii jotkut ehkä painottavat enemmän tällaisuusperiaatetta, mutta työntekijöistä pari seikkaa. Työllisyys. Tämän haluan sanoa. Voimme saada varmasti vähän inspiraatiota aikaisemmasta työstä. Toiseksi, toivoisin, että muistetaan, että tässä on kyse rajoituksen uudelleenjärjestelystä ja täällä on erityislausekkeet, jotka koskevat työntekijöiden asemaa ja velkojien asemaa, jotain erityissääntöjä, koska tässä on kyse ihan erityisestä asemasta erityisestä velkoista, joten tämä on otettava huomioon. Osallistuminen ja niin edelleen. Olen aivan samaa mieltä komission kanssa. Ei ole mitenkään järkevää lähteä millin vertaa tässä leikkamaan työntekijöiden oikeutta. Minä ainakin taistelisin sellaista vastaan. Varmasti voimme tässä hyvin parantaa komission työtä. Kiitos oikein paljon kaikille varjoesittelijöille ja kollegoille, että autatte minua tässä työssä. Kiitoksia. Nyt on 15 yli viisi. Ollaan ihan aikataulussa. Nyt sitten käymme läpi tarkistuksia 6. marraskuuta äänestys, sitten tarkistuksen aikarajaa juurissa sitten, juurissa nyt käsitellään 21. marraskuuta, sitten äänestetään tammikuussa nyt siis meillä on noin 25 minuuttia ennen äänestyksiä, joten keskeytän jälleen.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 Press the button, Brian. Bravo. Okay. Close. Good. So, uh... Aloitetaan Högmark mietinnöllä ohjausjaksosta. Ja sitä ennen annankin puheenvuoron esittelijälle. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on ollut erittäin hyvä työrupeama ja sitten saatiin tätä kautta nämä kompromissit. Arvostan kovasti kaikkia ponnisteluita, joita varjoesittelijät ovat tehneet. Kaikki tässä saavutamme jotakin, mutta ongelma on tämä menettelytapa laajemmassa mielessään. Nimittäin tähän mietintöön on nyt tavallaan lisätty toinenkin mietintö työllisyysasian valiokunnasta, jossa on muita kysymyksiä mukana, jotka eivät oikeastaan käsittele maakohtaisia suosituksia tai talouspolitiikan seurantaa. Ja tämä on sitten ongelmallista. Meidän ei tarvitse tätä tänään käsitellä, koska ehdotan, että äänestetään, mutta halusin vain ilmoittaa, että tämä on luonut jonkinlaista eh, tarvetta valmistautua täysistuntoa varten. Olisi nyt tämä tilanne on mutkistunut, koska käytännössä on kaksi mietintöä. Osasta ei ole neuvoteltu, keskusteltu, se ollut mukana tässä normaalissa menettelytavassa. Minä en ollut, ollut mukana, eivätkä varjoistelta Ekon valiokuntakaan. Ja se vaikuttaa sitten mm, toimintoihin, politiikkoihin. Se ei juurikaan liity maakohtaisiin suosituksiin tai talouspolitiikkaan yleensäkään. Joten tämä pitää jatkon varalta pystyä ratkaisemaan, koska emme me tällaista menettelytapaa halunneet tai odottaneet. Kiitos esittelijä jaan huolenaiheenne. Ja siksi me pyrimme virtaviivaistamaan tätä talouspolitiikkamietinnön rakennetta. Me emme ole tyytyväisiä nykyjärjestelmään, joka saattaa aiheuttaa epäjohdonmukaisuuksia eri valiokuntien työssä. Me olemme samalla sivulla tässä asiassa ja päättäväisesti painamme päällä. Ryhmät ovat tietysti täysistunnossa täysivaltaisia ja päättävät poliittisten kantansa mukaan. Nyt aloitetaan äänestys. Kompromissi A puolesta vastaan Tehjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan. Tarkistetaan 73. Äänestys on päättynyt. Ja se on hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyvä, hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 216 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 220 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla sama enemmistö hylkäyksen puolesta, mutta jos haluatte tarkastaa, niin tehdään niin, mutta tästä vinkkelistä näyttää selvältä. Pöytäkö tarkistusta? N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hy- hyväksytty. 263 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tupla V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 345 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 407 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Mitä tämä on? Olla valikonta yksi. Regi 1, sivu 36 ainakin omalla listalla, 35 tulkin listalla. Regi 1 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Reki kaksi. Viimeinen lause ainoastaan puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Samalla enemmistöllä. Reki viisi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Reki kohta kahdeksan puolesta vastaan. Tarkistetaan. Vote is closed. Rejected. Hylätty. Y- yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 12 regi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 14 regi puolesta vastaan tyhjää hylätty, 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Kompromissi AE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. AG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AI puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AL puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nimenhuuto äänestystekstistä näin muutettuna äänestys alkaa. What the consensus. Yeah. Okay. Vote is closed. Äänestys on päättynyt. 33 puolesta 8 vastaan. 5 tyhjää. Onnittelut esittelijälle ja neuvottelutiimille. Siirrytään. Sitten on... Anteeksi mm, joukko tällaisia varhaisia kysymyksiä, johon ei liity vastalausetta. Tästä olevan sopineiden esittelyiden kanssa ja koordinaattoreiden kanssa Ekonissa. Ja minun mielestäni nämä ovat ihan kohtuullisia. Ensin haluaisin antaa esittelylle puheenvuoron, koska äänestämme teidän mietinnöstänne. Ensin herra Langen, olkaa hyvä. Minä halusin lyhyesti sanoa näistä molemmista ehdotuksista, delegoiduista säädöksistä sisällöllisesti Molemmat ovat ihan ok, mutta kun alun perin touko-kesäkuussa, sitten kesä-heinäkuussa ja lopulta vasta 21. päivä syyskuuta saimme nämä. Puheenjohtaja, minä ehdotimme, että pyytäisimme komissiota siihen, että käyttäjien määräaika lykättäisiin ensimmäiseen lokakuuta 2000 2018. Täytäntöönpano jäsenvaltioiden osalta 23. päivä helmikuuta, mutta jos ajatellaan pk-yrityksiä ja kuluttajia myös, ensimmäinen lokakuuta 2018 ja pyydämme tätä pyydämme, että puolatte tätä, koska jotkut jäsenvaltiot ovat sanoneet, että eivät pysty tätä täytäntöönpanemaan sitä ennen näin yritykset ovat sanoneet. Kiitos. Thank you very much. SD-ryhmä tukee esittelijän ehdotusta. Haluaisin kuitenkin sanoa selkeästi, mistä syystä pyysimme tätä. Ei tämä ole ensimmäistä kertaa käy, niin, että delegoinnin säädöksen ja lainsäädännön voimaistumisen välillä on klappia ja kuusi kuukautta voi mennä. Tässä komission äh, hidastuminen, hidastaminen on johtanut siihen, että olemme joutuneet lykkäämään lainsäädännön voimaan astumista. Tämä on valiteltavaa ja täytyy olla tarkkana komission suuntaan ja sen vastuullistamisen suuntaan, ettei näin käy uudelleen, koska kerta kerransa jälkeen parlamentti lykkää lainsäädännön täytäntöön astumista, kun kuusi kuukautta ei ole mahdollista. Eivät tämän komission strategia, ei se nyt kuitenkaan lupaa hyvää tulevaisuudelle. Se clear. Thank you. Uh... Kiitos. Muita puhuja ei ole. Voimme äänestää. Ensin pitää äänestää yhtenä ryhmänä kohdista. Nyt puhumme varhaista kieltä, mitä tulee vakuutus, edustuskysymyksiin. Tämä on delegoitu säädös 2017 syyskuulta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten Johdosan kappaleen viitteestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdosan tarkistus 1. C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko teksti muutettuna nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 41 puolesta, kolme vastaan, kaksi tyhjää. Sitten toinen delegoitu Alkuperäinen teksti kohta yksi, kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. on kappale viitteet ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. on kappale A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko teksti muutettuna nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Vote is closed. Päättyy. 40 puolesta, 4 vastaan, 2 tyhjää, onnittelut. Ja selkeä viesti tästä. Ja meidän pitäisikin keskustella, miten jatkossa vältetään tällainen tämä ei ole ensimmäinen kerta. Voitaisiin pyytää pidempäänkin kuin tämä joten toisaalta meidän pitäisi välttää, että tällainen toistuu. Ja sitten toisaalta toivon, että komissio seuraa parlamentin suositusta. Niin kun näistä on tämän ly- tämä lykkäys tässä tuntuu perustelulta ja joka tapauksessa saanut laajan tuen valiokunnassa. Sitten äänestämme varhaista ei vastalausesta, mitä tulee MIFIDin telekotun säädökseen. Markus, ole hyvä. <clears throat> Niin, kiitos paljon. Halusin vain viitata siihen, että ESMA antoi teknisen neuvonsa komissiolle reilu vuosi sitten. Ja tämä asia on ollut komissiossa nyt noin vuoden ja tässä oli joitain toimituksellisia uudistuksia, joita komissio ei tehnyt, mutta kuitenkin on tärkeää, että sopeutetaan järjestelmiä. Ei voida kuitenkaan hyväksyä tietenkään sitä, että tässä menee vuosi, vaikkei tehdä mitään suurempaa muutosta ESMAn tekniseen neuvonantoon. Kyllä komissio olisi voinut tämän ajoissa esittää, olisimme ehtineet sitten aikataulussa tämän asian hoitaa. Halusin sanoa tämän, jotta teillä on kaikki täydelliset tiedot. Kiitos. Thank you. Kiitos. Nyt voimme äänestää ryhmänä yhdestä kahdesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatoson kappaleen viitteet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatoson kappale A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko teksti muutettuna nimenhuuto äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 41 puolesta, 4 vastaan, 1 tyhjä, hyväksytty. Onnittelut. Sitten vielä lopuksi viimeinen taas tällainen ei-vastalausekysymys. Tämä liittyy liittyy epäsuoriin selvitysjärjestelyihin. Haluaako herra Langen kommentoida tätä? Sama ongelma kuin kollega Ferberin puheenvuorossa. Oikeastaan tämä olisi voinut tapahtua jo aikaisemmin. MIFID oli pöydällä ja nyt delegoitu säädös, joten meidän tulisi kyllä vaatia sitä, että saadaan parempi toimielinten välinen sopimus komission kanssa aikaiseksi. Kiitos. Thank you. Kiitos. Um, okay, paragraph one. Kohta yksi ja kaksi. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Johdatuksen kappaleen viitteet yhdestä yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Johdatuksen kappale A puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. B, sitten varmaan nämäkin voivat ottaa ryhmänä puolestaan vastaan tyhjää. Hyväksytty koko teksti nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 41 puolesta 4 vastaan 1 tyhjä hyväksytty. Onnittelemme. We conclude our voting session. Äänestys on näin päättynyt ja sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kuka johtaa?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 rahanpesun torjuminen rikosoikeudellisen keinon kohta 13 tässä vaiheessa. Tässä on kyseessä lausunto, niin kuin te tiedätte. Libe-valiokunta on tästä vastuuvaliokunta. Esittelijämme on Eva Jolie. 69 tarkistusta pitää käsitellä ja esittelijä saa puheenvuoron. Ole hyvä. Four minutes. Neljä minuuttia so I want... Kiitos. Haluaisin kiittää väliesittelijöitä, jotka ovat tehneet työtä kanssani Ekonin lausunnossa aiheena rahanpesun torjuminen rikosoikeudellisin keinoin. Meillä oli oikein hedelmällinen kokous Strasbourgin viime istuntoviikolla. Ja nyt meillä on hyvät kompromissit käsittääkseni. Ehdotettujen kompromissien lisäksi haluaisin painottaa muutamia asioita, jotka mielestäni voisivat olla lisänä tässä. Kun ajatellaan verorikoksia, niiden pitäisi olla rikos oikeuden mukaan rikoksia riippumatta siitä, minkälaisista määristä puhutaan. Joissain maissa ei ole vankeusrangaistusta verorikoksista, joissain maissa yksi vuosi. Eli olisi tärkeää, että sanktiot ovat samansuuntaiset. 5.2. Ehdottaisin vankeusrangaistuksen maksimimäärän lisäämistä neljästä viiteen koska nämä ovat hyvin vakavia rikoksia. Lisäksi avunanto, yllytys ja yrittäminen pitäisi ottaa huomioon niin, että tämä rangaistus voisi olla kolme vuotta. Ehdotuksessa on eroteltu tämä, koska joissain maissa avustamista – avustajaa rangaistaan vähemmän kuin itse rikokseen syyllistynyttä, mutta jäsenvaltiot voivat esittää samaa minimirangaistusta rikoksen tekijälle, jos niin haluavat. Lisäksi olisi tärkeää, että on täydentäviä rangaistuksia, kuten kieltosolmia sopimuksia viranomaisten kanssa – tai että ei päästä esimerkiksi käsiksi Euroopan unionin rahastojen varoihin. Ja raskattavista asianhaaroista sanoisin, että voitaisiin ehkä lisätä pari, jos rahan pesu liittyy terrorismirikoksiin. Se olisi raskauttava asianhaara. Tai jos kyseessä on poliittinen poliittisia päätöksiä tekevä henkilö. Me olemme myöskin selvittäneet sitä, kuka voi asettaa syytteeseen. Komission ehdottama teksti on epäselvä, joten me haluaisimme tietyn prioriteetin neljän tekijän mukaan. Ensinnäkin se, millä alueella rikos on tehty. Toiseksi syytettyn henkilöllisyys, maa ja alue, jolla rikoksen syyllistynyt löydettiin tai saatiin kiinni. Lisäksi viitan tässä Eurojustiin, jotta voidaan helpottaa yhteistyötä. Nyt mielelläni kuulisin kantojanne ja toivon, että voitte tukea kaikkia kompromisseja. Thank you very much, Mr. I don't see Mr. Thomas Mann. Thomas Mann, ja onko EPP-läisiä, jotka haluaisivat puhua ehkä herra Mannin nimissä? Ei. Hyvä. SD-ryhmästä. Edustaja Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on todellakin tärkeä kysymys. Tunnemme kaikki vahingot, joita syntyy rahanpesusta tuohon. Wikileaks, tai äh, LuxLeaks ja muut ovat osoittaneet, mitä tarkoittaa, kun tällaisia valtavia summia pestään. Ja tiedämmekin, että terrorismin rahoitus on myös tästä riippuvaista. Sitten panavaalikunta käsitteli rahanpesua. EU on, ymmärtää ongelman laajuuden, mutta tässä ei pidä mitään seikkaa laiminlyödä tässä taistelussa. Voidaan olla tyytyväisiä komission ehdotukseen, joka pyrkii edistämään ylittävää yhteistyötä, miten määritellään ensin rikoksia, seuraamuksia rahanpesun yhteydessä. Komission teksti on hyvä pohja työlle. Uskon, että tarkistusehdotukset esittelijä Jolilta vahvistavat varmastikin tekstin pohjaa ja sisältöä erityisesti, koska tässä nyt on laajennettu määritelmää verotuksista, verorikkouksista, jotka ovat luestelussa mukana rahanpesun yhteydessä ja kolmesta viiteen vuoteen lisätään rangaistuksia. Tarkoituksena on, että kaikki tekijät, olosuhteet, jotka liittyvät esirikokseen, äh, rahanpesussa, niitä ei välttämättä tiedetä, jotta sanktiota rahanpesusta sovellettaisiin. Sitä toinen tekijä, osallistuminen on eri asia kuin rahanpesun yrittäminen tai avustaminen siinä pitäisi käyttää kuitenkin samoja maksimiseuraamuksia kuin tekijöille sitten luonnollisia henkilöitä pitäisi asettaa syytteeseen rahan pystytä, onko se sitten omissa nimissä toimimassa tai muiden to- nimissä. Varmasti saamme tästä varsin vahvan mietinnön näin tärkeästä aiheesta, niin kuin kävi viimeisessä varjoistelun kokouksessakin esille, Se oli hyvin hyvä kokous muuten. Kiitos. Mr. Luke, and we have a miss... Kiitoksia. Sitten edustaja Fox. Thank you very much. Yes. Paljon kiitoksia. Herra Fox pahoittelee, että ei päässyt paikalle ja pyysi lukemaan hänen lausuntonsa, mikä nyt tapahtuu. Ensiksi kiitos. Tein tarkistuksia, jotta meillä lähestymistapa olisi suhteellinen. Jos jäsenvaltiot haluavat mennä pitemmälle kansallistasolle, me voivat tehdä niin. Muut ryhmät eivät ole tehneet näin. Olet tehneet päällekkäisiä tarkistuksia Panamitelän kanssa. Haluat, että EU menee pitämällä kuin FTI-suositukset, jolloin vaadittavia tarkistuksia vaikutusarviointia ja ryhmän suhtautuu varovasti näihin tarkistuksiin. On joko tarkistuksia, että ryhmämme ei hyväksy. Veroasiat ovat jäsenmaiden toimivallassa. Niillä ei ole mitään paikkaa tässä tekstissä. Sinne halutaan vähentää osakkeen, osakkeiden omistajien kynnyksen pientäminen alle 25 prosentin toimivaa ei myöskään tästä ilmoittajien suojelukautta kaikkien sektorin tämä ei ole tasapainoehdotus. Tässä on myös minimirikos oikeudellisen seuraamusten asettamista ja on tässä olla ryhmän suhtautunut skeptisesti rikosoikeuden lähentämiseen, mutta keskustelin kollegoiden kanssa tarkistusten suhteen. Odotan yhteistyötä varustelijoiden kanssa lähiviikkoina. Siinä Ashley Fox yksilönä lisäsin, että olen herra Foxin kanssa yhdessä asiassa eri mieltä, koska minä olen sitä mieltä, että tuon 25 prosentin alentaminen ei ole ainoastaan mahdollista, vaan myös tärkeää. Ja toiseksi on ehkä tärkeää mainita, että väärin käytösten ilmoittajien suojelu on erittäin tärkeä kysymys parlamentille käsiteltäväksi. Mutta meistä on tärkeää, että me painotamme tätä voittoa tavoittelematta tuolloin, että sitä ei ole tällaista ja tuo luottamuksen sen tiedon paljastamiseksi käytästä ilmoittajien puolelta, jos tämä ehto täyttyy. Silloin on tärkeää, että näitä ihmisiä pitää suojella. Thank you very much. Kiitoksia. Ja koska, koska me keskustelemme tarkkaan ottaen rahanpesusta ja väärinkäytösten paljastajista, saimme nämä hirvittävät uutiset siitä, että maltalainen journalisti Gaitsia jolla oli erittäin merkittävä osa muiden toimittajien ohella eri tutkimuksissa, erityisesti Panama-paperien kohdalla. Hän sai kuolemansa Maltalla pommi-iskussa. Tämä on järkyttävää, hyvin surullinen uutinen. Ja tietenkin haluamme ilmaista myötätuntomme ja tuomitsemme tämän tapahtuman teon. En näe täällä alde edustaja Ehkä Eva Jolie haluaa puheenvuoron. Ai anteeksi. Nyt anteeksi tämä sekans. Meidän pitää ensin viedä tämä alku loppuun. Muut ryhmät. Niin, annan puheenvuoron nyt komission edustajalle Jeron Prismalle. Olkaa hyvä. Um, first of all... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin olemme pahoillamme tästä surullisesta uutisesta. on valittelut tämän toimittajan perheelle. Määrinkäytösten ilmiantajien tilanne on komission pöydällä nyt myös. Sitä ei pitäisi katsoa ainoastaan talousrikosten yhteydessä tietenkään. Tukisin myös niitä kommentteja, että että rampesun torjuminen rikosoikeudellisen keinon on ehdotus, joka täydentää kolmikantaneuvotteluissa olevaa esitystä, joten voi olla, että jotkut tarkistukset sopisivat sinne paremmin. Tässä direktiivissä on kyse rikosoikeudellisista keinoista ja sanktioista. Olemme kiitollisia siitä, että tuette keskeisiä seikkoja tässä ehdotuksessa. Yksi on se, että että soveltamisajan pitäisi olla riittävän laaja, että kaikki vakava rikollisuus voidaan ottaa huomioon, kuten edustaja Soli sanoi, myös verorikokset ovat tässä mukana. On katsottava, miten niille saataisiin keskeisempi rooli. Emme voi muodollisesti tukea mitään tarkistusta, mutta myönteisesti suhtaudumme tällä hetkellä, kun ajatellaan sanktioita, vankeusrangaistuksia ja sitä, miten pelotevaikutusta voidaan lisätä Samoin ajattelen lainkäyttöaluetta ja rajat ylittäviä tapauksia, joissa voidaan parantaa yhteistyötä. Mielenkiintoista, minkälainen lopputulos saadaan parlamentista. Varmasti voimme lähteä toimijoiden välisiin neuvotteluihin pian sen jälkeen. Kiitos. No, Kiitoksia. Sitten vielä Eva Jolie ja loppukommentit. Kiitos kollegat kommenteista järjestämme viimeisen esittelijöiden tapaamisen ensi viikolla Strasbourgissa, jossa voimme kuulla eri kantaa, mutta viime kokouksessa oli paljon yksimielisyyttä siitä, että, että verorikosta pitäisi olla esirikoksia. Tässä on ollut valtava aukko rahanpesuvastaisessa taistelussa silloin, kun se ei ollut esirikos. Täällä yhteydessä yhdenmukaistamme myös sitä, mitä olemme tehneet vastaisen direktiivin kanssa. Ja maltalaisen journalistin hirveä murhaa. Tapasimme hänet Maltalla. Kertaisimme faktoja Tämä osoittaa, kuinka tärkeitä rahanpesun vastaiset säännöt ovat. Meidän täytyy tehdä niistä mahdollisimman hyvät. Yhteiset rangaistukset, yhteiset minimirangaistukset. Se on tärkeää, että tasoa pitää vähän nostaa. Koska nyt ollaan laittomien rahavirtojen ytimessä rahavirtoja, jotka tulevat kaikenlaista rikollisuudesta. Ja terroristikin hyödyntävät tätä. Nyt on oikea hetki tehdä tästä pakollista lainsäädäntöä. Ja hyvää. Joten odotan seuraavaa kokousta. Thank you. Kiitoksia. Aikataulu on seuraava. 6. marraskuuta käsitellään valiokunnassa sitten johto valiokunnassa Libessä 20. marraskuuta. Voimme varmasti päättää kokouksemme tähän. Seuraava kokous pidetään 19. lokakuuta kello 9-12.30. Kiitoksia.